I think we can start. Uskon, että voimme nyt aloittaa kokouksen hyvät kollegat, arvon naiset ja herrat. Hienoa, että olette täällä taas tänään. Toivottavasti teillä oli hyvä loma ja olette nyt virkistäytyneinä, valmiina ottamaan vastaan tulevien kuukausien haasteita. Te kaikki näyttävät todella reippailta ja merkit ovat lupaavat Esitystä voidaan tavanomaisen tapaan hyväksyä, ellei ole mitään vastalauseita. Kukaan ei sano mitään, joten pöytä, esitystä on hyväksytty. Myöskin pöytäkirjat 11. ja 12. heinäkuuta kokousta voidaan hyväksyä, ellei mitään vastalauseita tule. Puheenjohtajan ilmoitukset totesin, että toistaiseksi sellaisia ei ole, joten voimmekin mennä sitten äänestykseen. Talousarvio 2017 esittelijä on Isabella de Monte. Ennen kuin äänestämme, teemme koeäänestyksen koneellisesti. Kokeillaan, että koneet toimivat. Äänestys alkaa. We are used to it. So. No, tavallaan on ihan tavallomaista. Kyllä se kone sitten to- alkaa toimia. Kyllä me se pistetään toimimaan. Ei siis toimi. No, kokeilkaa sitten sitä viereistä konetta. Äänestys päättyy. Kaikki tuntuu olevan kunnossa. Gut, dann starten wir. No, siinä tapauksessa ensimmäinen tarkistus 5928 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 5909 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 5927 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Voidaan kyllä tarkistaa koneisesti. 5927. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 22 vastaan. Ei tyhjään ja hylätty. Sama viimeiset kaksi numeroa, niin ehkä seuraavana 14 puolesta vastaan. Tyhjää Hylätyltä näyttää, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 22 vastaan hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koneäänestys 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27, 13 ääniin hyväksytty. Nyt näytti kyllä ihan erilaiselta kuin äsken. Aivan eri tulos. 07 sitten. Terveydeksi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5882 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5880 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5875 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5876 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 5888 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 5877 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 5878 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. tyhjää. asioitteen 5858 5870 ja 5897 kotkat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5867 puolesta vastaan tyhjää hyl- hylätty. 5859 ja 5896 ovat identtiset, joten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5889 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätyltä näytti, mutta tarkistetaan koneisesti 5889. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18.23 äänen hylätty. 5891 puolesta vastaan tyhjää. Näytti hyväksytyltä, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24.17 niin hyväksytty. 5868 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 5890. Ei kun se olikin hoidettu. 5869 puolesta Tarkistetaan koneellisesti 5869. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 2021 äänin hylätty. Ja mitä sitten? Kaikesta huolimatta hylätty. Hylätty mikä hylätty. 5860 ja 5895 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 5861, 7194 ja 17 ja puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5862, 72 ja 93 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5918 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5852, 586, 587 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 5866 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 5920 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 5923 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5899. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.25 äänin hylätty. 5900 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5901 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5902 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5903 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5908 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestys päättyy. Nyt se on selvää, mutta ei se alun perin siltä kyllä näyttänyt tänne täältä käsin katsottuna. Ihan selvästi hylätty. 5925. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan nyt tämäkin. 5925. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 25 vastaan. Hylätty. 5879 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5910 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistukset lausuntoluonnokseen. Kompromissi 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Ei kun, siis tarkistus kolme. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18.25 äänin hylätty. Sitten kompromissi kolme puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Tarkistus 11. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20-24 äänin hylätty. Kompromissi neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 14. Koneäänestys alkaa. Aistus päättyy. 16.27 niin hylätty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 28. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22, 21 äänin. Hylätty. koska yhdellä edustajalla ei ole korttia, joten äänet menevät tasan 22-22, joten ylätty. Ratkaiseva äänestys oli, ääni oli kuitenkin se tyhjä ääni siellä. 27 puolesta vastaan tyhjä ylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta ei kun se onkin rauennut. Kolmekymmentäyhdeksän on hoidettu, joten 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Näytti kyllä hyväksytyltä, mutta tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 ääniin hyväksytty. Sitten kohta kohdalta äänestys. Se on hieman muuttunut. Eli ilman sanoja green ensimmäisessä lauseessa puolesta vastaan. No, näyttää hyväksytyltä, mutta tarkistetaan äänestys alkaa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. 23.20 äänin yhdellä tyhjäänellä hyväksytty. Toinen osa sitten puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Sitten tarkistus 44. Puolesta vastaan. Tyhjää ylätty. 46 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta No se oli ihan selvää, no tarkistetaan sitten 55 koneäänestys. 55. Äänestys päättyy. 20-21 äänin ja kolmella tyhjällä äänellä niukasti hylätty. Kaikista huolimatta hylätty. 56. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 59 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta vastaan, Tyhjää näytti hyväksytyltä, mutta tarkistetaan. 62. Koneäänestys alkaa. Päättyy. 19.25 äänin ylätty. 69. Puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää Hyvä hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti 76 koneäänestys. Äänestys päättyy. 21-23 äänin hylätty. Nyt sitten tulemme loppuäänestykseen kodellisesti. Äänestys alkaa. Markus Piperin täytyy sitä ennen sanoa, ja, ai Markus Piper sanoi olevansa puolesta. Äänestys päättyy. 41 puolesta, kaksi vastaan ja yksi tyhjä ääni. Ja lämpimät kiitokset esittelijälle. kommen auch noch Abstimmungen, aber die glaube ich nicht. Sitten vielä äänestyksiä, jotka eivät ole vielä niin pitkiä, luulisin. Estetettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EUn strategia. Esittelijä, valmistelija on Claudia Monteiro de Aguiar. Ja kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 1a puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan Tarkistetaan. Tarkistus 11, koneäänestys alkaa. Tarkistus 11, äänestys päättyy. 25 puolesta, 16 vastaan. Kaksi tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan myös. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 22 puolesta, 19 vastaan, kaksi tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sullen tarkistus, vastustaako joku? Näin ei ole. Puolesta, vastaan, tarkistetaan. Sullen tarkistus, äänestys alkaa ja päättyy. 20 puolesta, 23 vastaan, hylätty. Kompromissi 3 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 32 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Sitten kohta kohdalta äänestys 33 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. 19 puolesta 24 vastaan. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Taitaa olla hyväksytty, mutta 35 äänestys alkaa ja päättyy. 22 puolesta 20 vastaan hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 63 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 78 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 79 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 10 puolesta. Tarkistetaan, selvä. 83. Koneäänestys alkaa. Ja päättyy. 23 puolesta, 19 vastaan. Kiitoksia. On hyväksytty siis kompromissi 10 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, Tyhjä hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan, tyhjä. Tarkistetaan, näyttää hylätyltä, mutta 90. Äänestys alkaa ja päättyy. 27 puolesta 15 vastaan hyväksytty. Tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta 38, kun lisätään yksi, viisi vastaääntä, ei tyhjää, ääniä. kiitoksia esittelijä valmistelijalle. Sitten vielä yksi äänestys toista käsittelyä varten sisävesialusten tekniset vaatimukset. Kyse siis parlamentineuvoston direktiivin kumoamisesta. Toisen käsitteen suosituksen hyväksyminen. Tässä on vain yksi nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 40 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Ivo Belet oli tässä esittelijänä. Onneksi olkoon. Näin ollen äänestykset on saatu, saatu käytyä läpi. So. Thank you very much. Thank you. <laughs> well done. Gut gemacht. Ja, aber manchmal sieht man wirklich. So, da wir ein bisschen in Zeitverzug sind, machen... Olemme hieman jäljessä aikataulusta, joten jatkamme heti. Pyydän niitä, jotka eivät halua enää olla täällä, poistumaan salista pikaisesti. Es geht jetzt zum Bericht über die... Nyt käsittelemme seuraavaa kertomusta, joka käsittelee miesten naisten yhdenvertaista kohtelua jos ajatellaan siis tavaroiden palvelujen saatavuutta ja tarjontaa, herra Nilsson on valmistelija. Olkaa hyvä. Tack så mycket, herr ordförande. Det här är viktigare för oss än vad eh, en del kanske tror. Eh, TRAN har ju kompetens både inom... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on meille tärkeä asia. TRAN on matkailu- ja liikenneasioista vastaava valiokunta toimin aktiivisesti hyvin tärkeällä matkailualueella ja omalla alueellani omassa maassani olemme tutkineet eh, tätä asiaa ja olemme tutkineet sitä, mikä matkailijaa harmittaa ja mikä häntä tyydyttää. Tämän tyyppiset eh, kyselyt eh, ovat tärkeitä myös matkailijoille, koska haluamme, että matkailu paranisi ja menestyisi. Tämä on siis hyvin keskeinen kysymys. Att män och kvinnor behandlas lika när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster. I en del eh, fall nu... Meidän on varmistettava, että matkailualallakin olisi yhdenvertainen kohtelu naisten ja miesten välillä, erityisesti jakamistalouden alueella. Mielestäni on syytä huoleen. Sukupuolista häirintää on havaittu myös joukkoliikenteessä. On tiedettävä, kuka on tällaisissa tapauksissa vastuussa. kun tällaista häirintää tapahtuu julkisessa liikenteessä ja niin kuinka voitaisiin direktiivejä hyvin soveltaa jäsenvaltiossa. Tällä on keskeinen rooli. Jokaisella maalla on omat velvoitteensa. Näin ollen valtioilla e, ja viranomaisilla pitää olla riittävät resurssit käytettävissä direktiivin täytäntöönpanemiseksi. On varmistettava yhdenvertainen kohtelu kaikissa julkisissa tiloissa. Viranomaisten velvoitteena on huolehtia direktiivin soveltamisesta, ja tämä on tärkeämpää kuin mitä monet ehkä ajattelevat. Tämä on minun kantani ja muiden tekemät tarkistukset voivat vielä täydentää tekstiä. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitos. George Bach, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Nilssonia ja onnitella häntä hyvin tehdystä työstä. Olemme kaikki tietoisia siitä, että tasavertainen kohtelu puhja keskeyttää. Es funktioniert. Nyt tämä taas toimii. Että tässä kohtaa on erittäin tärkeä asia. Siinä kohdistin paljon huomiota ja myöskin matkailu- ja liikennealalla. Meidän täytyy tähän keskittyä, kun on kyse koulutuksesta ja työmarkkinoista. Syy paljon vielä ongelmia, joita tällä lailla vielä voitu ratkaista kollega Nilsson. Aivan oikein viittaa siihen, että liikennepuolella on edelleenkin suuri ongelma tässä suhteessa. Ja tässä täytyy selkeästi varmistaa, että vastuukysymykset ja myöskin kolmansien osapuolten vastuu selvitetään aina. Itse tekstissään hän viittaa jäsenvaltioiden välisiin eroihin myöskin. Tämä tekee koko tästä työstä melkoisen vaikeaa. Eri maissa lainsäädäntö pistää eri tavalla täytäntöön. Ja lisäksi on vielä eriäviä tietoja tai tietoja, jotka eivät ole kelpoisia. Tämäkin vaikeuttaa tilannetta. Tässä olivat oikeastaan ne pääasiat, joihin halusimme vielä hieman vaikuttaa. Ja lopuksi Uskon, että matkailu on tärkeä ala tässä suhteessa. Uskon, että meidän täytyy kohtaan kuusi vielä vahvemmin ottaa tämän asian mukaan. Naispuoliset bussikuskit ja rekkakuskit, heidän määränsä lisääntyy. Naiset tulevat yhä enemmän tälle alalle mukaan. Ja mitä tulee lepopaikkoihin ja hygieniatiloihin, hygieniaolosuhteisiin. Pitäisi ottaa huomioon myöskin naiset, koska miehillekin on vaikeaa joskus toimia näissä tiloissa. Ja siksi meidän täytyy tarkistusten kautta varmistaa, että naiset otetaan asianmukaisesti huomioon näissäkin tapauksissa. Ja kiitokset ja onnittelut vielä esittelijälle. Danke sehr. Jetzt Isas Kumbelbau. Kiitos, seuraavaksi Isas Kumbelbau. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun tässä kollegamme Jösin Meisnerin puolesta. Hän ei valitettavasti tänään päässyt valiokunnan kokoukseen. Tämä direktiivi hyväksyttiin vuonna 2004. Trannin lausunto perustuu komission kertomukseen, joka koskee direktiivin täytäntöpanoa jäsenvaltioissa. Ja tästä valiokunta antoi, valiokunta antoi tästä mietinnön, ja, ja siinä ei mainittu liikenteen liikennettä koskevia ko, kohtia, ei myöskään eriäviä hinnoitteluja miehille ja naisille, diskoihin ja muihin huvittelupaikkoihin. Hän on, hän on ollen tehnyt muutamia huomautuksen Nilssonin lausuntoon, jolloin, jolloin hän ottaa esille syrjintätapauksia julkisessa liikenteessä. Hän mainitsi kohdan kahdeksan, jossa puhutaan raskana olevista naisista lentoyhtiöissä ja kohdan yhdeksän joukkoliikenteessä tapahtuvasta häirinnästä, seksuaalista häirinnästä. Nämä eivät eh, johdu eh, liikenteen harjoittajista ja hän esittääkin kyseenalaiseksi, onko, onko tämä voidaanko heitä ajatella vastu, vastuullisina, voisivatko he estää tämän tyyppisen toiminnan varaamalla tiettyjä erityispaikkoja näille naisille. Gisin haluaisin myös todeta, että kaikki metri- ja juna-asemat eivät ole varustettu hisseillä tai muilla varusteilla muilla kuin var- portailla. Ja tästä tulee vaikeuksia lastenrattailla liikkuville henkilöille ja muille liikennerajoitteisille. Tällaiset asiat kollegani Jesse Meisner halusi teille tänään välittää. Omalta osaltani haluaisin tuoda sille kaksi asiaa. Ensinnäkin totta, että kun ajatellaan vakuutuksia, niin usein naisiin kohdistuu syrjintää, koska yleensähän naiset joutuvat maksamaan korkeampia vakuutuksia kuitenkin naiset ovat yleensä varovaisia ja he joutuvat harvemmin onnettomuuksiin, eivätkä ole niin vakavia kuin miehillä. Joissakin jäsenvaltioissa on tällaisia värikäytöksiä tapahtunut, mutta me emme voi pitää tätä normaalina käytöksenä. Jos eurooppalaisessa maassa ryhdytään jo, jo, niin ehkä joissakin maissa tarvitaan jotain erillisvaunuja naisia varten, mutta jos, jos nyt Euroopan maissa ryhdytään tälle tielle, niin kyllä silloin valistuspuolella on puutteita, kun epätasa-arvosta johtuva naisten häirintä joukko kuljetusvälineissä olisi, siitä olisi päästävä eroon. Tarvitaan kunnollista koulutusta ja valistusta ja tiedotusta tarvitaan tasa-arvokampanjointia myös sen puolesta, että ne naiset, joilla on asemaan julkisessa liikenteessä, hekään eivät aina ole tasa-arvoisessa asemassa. Sitten vielä kohdasta seitsemän koskee lastenhoitotiloja. Mikäs tässä, mutta jos katsotaan tilannetta, niin, niin lastenhoitotilat muuten ovat aina naisten vessojen puolella, tai ainakin melkein aina. Meidän olisi ryhdyttävä ymmärtämään se, että tänä päivänä lastenhoito ei ole miesten tai naisten asia. Meillä on erilaisia pariskuntia, meidän on sopeutettava infrastruktuurit myös liikennepuolelle tähän todellisuuteen ja monimuotoisuuteen. Sitten imetys julkisilla paikoilla. Tästä on käyty paljon polemiikkaa joissakin paikoissa, mutta meidän on pyrittävä siihen, että tämä olisi aivan normaali ja myönteinen asia myös julkisessa liikenteessä Euroopan tasolla. Se edellyttää kampanjointia ja se edellyttää sitä, että jäsenvaltioita pyydetään pitämään valistuskampanjoita ja näin suojellaan erityisesti näitä pieniä vauvoja. Kiitoksia. Kiitos. Robert Sile oli vuorossa oikeastaan, mutta no, isäs kuumempaa. Sain tässä etusia, mutta nyt Robert Sile saa vuoron. Vai eikö hän halua? So I would prefer... Niin, en halua sanoa mitään. Kiitos. Keith Taylor. Kiitos sitten Keith Taylor. Thanks very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Opin uuden sanan tällä viikolla. Osa teistä ehkä valittelee, että minulla kesti niin kauan oppia tuo sana. Ja tuo sana oli androcentrismi. Tämä on eräänlainen naiskeskeisyys. Mies. Tai siis mieskeskeisyys, jossa ajatellaan tällainen miesnäkökulma maailman katsomuksen keskiöön. Opin tämän sanan, koska luin loistavaa tekstiä, jonka Tran oli laatinut, tai se oli laittu Tranille naisten tarpeista liikenteessä Ja tämä suuntaus kohti androsentrisyyttä, mieskeskeistä on asia, jota vastaan meidän tulee toimia. Totta kai imettäminen, vauvojen vaipojen vaihtaminen, raskaat naiset lentokoneissa ovat tärkeitä, mutta itse asiassa pitäisi sisällyttää nämä mukaan, mutta ei pelkästään näitä asioita. Meidän kaikkien pitää oppia tästä. Ja no, matkailu totta kai myös, mutta pitäisi tarkastella tästä tarkemminkin. Minut ihmetytti viime päivinä, kun yksi parlamentin autoista saapui paikalle ja vei minut Strasbourgin kokoukseen ja nainen ajoi. Ja sanoi kuskille, no en usko, että olen ikinä ollut naiskuskin kyydissä tällä tavalla osana parlamentin palveluita ja hän selitti minulle, että on 96 ja yhteensä heistä kaksi taitaa vain olla naisia. Joten meidän pitää laittaa oma talomme kuntoon myös. Tavoitteen pitäisi olla se, että matkaajat äh, ja liikenteiden, julkisen liikennekäyttäjät pitäisi olla, meidän pitäisi olla yhdenvertaista miesten naisten välillä. He ovat matkailijoita, ihmisiä, he ansaitsevat kunnioitusta, eivät ainoastaan siksi, että he imettävät, eivät ainoastaan siksi, että saattaa olla hankala päästä lentokoneeseen ja mahtua istuimeen, vaan kaikista muistakin syistä. Joten siinä tuo henki, ja minä haluaisin mennä eteenpäin ja tehdä ehdotuksia tähän suuntaan. Kiitos. Danke sehr. Kiitos. Ines Ajala Sender. Bueno, me alegro que... No, olen oikein iloinen siitä, että jotkut ovat edes myöhään oppineet tästä mieskeskeisyydestä. Siitähän me yleisesti ottaen olemme kärsineet jo vuosisatoja, joten tervetuloa vaan kerhoon. Haluaisin kiittää edustaja Nilssonia tästä mietinnästä. Tunnustan, että hän on hyvin tämän käsitellyt ja hänen maansa on yksi niistä jäsenvaltioista, joissa on kaikin parhaiten edistetty sääntelyn ja toimenpiteiden ja kampanjoiden alalla. Ja näin on saatu todella varmistettua yhdenvertainen pääsy naisille ja miehille eri palveluihin ja palkkatasarvoin ja niin edelleen, vaikka, vaikka kyllähän tässä vieläkin työtä on tehtävänä, ei sielläkään ole sataprosenttisesti tätä tulosta saavutettu. On totta, että direktiivissä puhutaan palvelujen saatavuudesta, mutta Ymmärrän, että palvelut eivät ole mitenkään neutraaleja. Palvelun ja mm, tapa tarjota palveluja kuuluu myös siihen eh, kokonaisen kokemukseen, joten jollakin tavalla olisi hyvä, jos voisimme ottaa mukaan jonkinlaisia suosituksia, jotka koskisivat nimenomaan palvelupakettia. Jos ajatellaan vaikka hotellipalveluja, matkailupalveluja, eh, niin me, matkailijat eivät näe, millaisessa lähes orjuudessa elävät esimerkiksi hotellin siivoajat eh, tai monet maahanmuuttajanaiset eh, monissa ravintoloissa, ravintoloiden keittiöissä ovat erittäin huonossa olosuhteissa. Olisi hyvä, jos voisimme jonkinlaisia osviittoja antaa komissiolle ja jäsenvaltioille, että eivät nämä palvelut ovat, ole neutraaleja vain ulkopuolella, vaan kyllä tätä yhdenvertaista kohtelua pitäisi myös sille talon sisällä käsitellä. Edustaja Kramer, Kramerille nämä asiat ovat tärkeitä. Komissaarian Bulch joitakin viikkoja ennen lomia järjesti hyvin tiiviin seminaarin, jonka aiheena oli nainen liikenteessä. Ja käsittääkseni tästä on joitakin päätelmiä tehtykin. Hän on jo ollutkin liberaaliryhmässä käymässä. Olisi hyvä, jos järjestäisimme yhteisen valiokuntien kokouksen, niin että komissaari Bulch voisi tulla kertomaan näistä päätelmistä. Jotkut meistä olivat siellä mukana meistäkin. Ja nämä esitykset olivat todella kiinnostavia. Ajattelen, että ajatellen tulevaisuutta voisimme varmasti oppia paljon näistä matkailupuolella sekä tarjo- tarjonnan että saatavuuden osalta. Tutkimuspääosastolla Horisontti 2020 ohjelman laatimisen aikana – laadittiin strategia, jonka kautta pyritään saamaan aikaan malli, jonka kautta kaikki toimet huomioisivat yhdenvertaisen saatavuuden palveluissa ja ihan äh, suunnittelusta alkaen ja hallintoon asti. Olisi hyvä, jos voisimme esittää jonkinlaisia suosituksia komissiolle ja komission jäsenelle koskien näitä asioita jos on vielä puutteita liikenteen alalla. Tästä valistuspuolesta nainen ja vammaiset nämä naiset on tärkeää huomioida saattavuus ja, pää- ja äh, liikkuvuus on kysymyksissä. Nämä usein jäävät huomiota tai aina huomioida sitä, että vammaistenkin sisällä on esimerkiksi äitejä, vammaisia äitejä, joilla on erityisiä tarpeita. Kiitoksia. Danke sehr. Jetzt Lucy Anders. Kiitos sitten Lucy Anderson. Thank you. Well, I wanted... Kiitoksia. Voisin tukea tätä Nilssonin lausuntoluonnosta. Se on suorastaan loistava. Olen samaa mieltä kommenteista, jotka tehtiin Alden nimissä. On erittäin tärkeää laajentaa tätä ottaa niin tätä huomioon myöskin hoivatyö. Naiset eivät aina ole hoivatyössä, mutta naiset usein liikkuvat liikenteessä vanhusten ja lasten kanssa. Tällaisten palveluiden saatavuus on erittäin tärkeä tekijä, ja tähän täytyy todenteella puuttua kaikkialla Euroopassa. Uskon, että on täysin selvää, että joissakin kaupungissa varsinkin on asia hoidettu paljon paremmin kuin joissakin muissa. Ja nyt on erittäin tärkeää, että muutkin kurvata kuilua umpeen. Euroopan sukupuoli- tai tasa-arvoinstituutti on painottanut juuri infrastruktuurin ja hoivatyön merkitystä. Tällä on vaikutusta myöskin matkailun kannalta tietyillä alueilla, sillä mikäli varsinkin naiset tietävät, että he matkustavat paikkaan, jossa tulee olemaan erittäin vaikea heidän ja heidän perheensä liikkua paikasta toiseen – Saattaa olla, että paikka on kyllä turistiystävällinen, mutta ei niinkään hyvä sellaisten ihmisten kanssa, joilla on liikuntavaikeuksia tai vaikeuksia liikkua lasten ja vanhusten kanssa. Silloin he eivät välttämättä tule tuollaiseen paikkaan. Kaikkien näitä täytyy katsoa rinnakkain. Joskus mietkin liikkua pienten lasten kanssa, joten on suuren yleisön, koko suuren yleisön etujen mukaista, että asia hoidetaan kuntoon. Kiitos komission puolesta Rova Hilaria Matseduro oikeudellisesta yksiköstä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos parlamentin jäsenet äh, mielenkiintoisesta kommenteista ja huolenaiheista, joita on tullut esille, mitä tulee tasa-arvoisuus direktiiviin täytäntöpanosta. Komissio haluaisi korostaa, että kaikki jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimiin transponoidakseen direktiivin omiin lakeihinsa ja perustaneet elimiä täytäntöpanoa varten muun muassa komissio tulee jatkamaan seurantatoimintansa ja tukemaan jäsenvaltioita, jotta voidaan poten, täysin potentiaalisella direktiivistä varmistaa yhdenvertaisuus ympäri Eurooppaa komissio ei pidä tarpeellisena ehdottaa tarkistuksia direktiiviin tässä vaiheessa, mutta tulee priorisoimaan. Sieltä puututaan eräleviin ongelmiin ja se kanssa liittyvät siitä, missä lainsäädäntöä tulee toimialaan muun muassa, jos ajatellaan yhdenvertaisuuden periaatteen yhdenvertaista periaatteet. Komissio on kahteen rikkomusmenettelyyn ja se vastaan ja jatkaa jatkuvaa dialogia ja jäsenvaltion kanssa varmistetaan täysi täytäntöönpano direktiiville komissio on sitoutunut varmistamaan yhdenvertaisuuden ympäri Eurooppaa ja sitä, että direktiivi pannaan täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa täysimääräisesti. Se tulee ottamaan huomioon parlamentin intressit, jotta voidaan parantaa yhdenvertaisuutta Euroopassa. Kiitos. Kiitos sitten vielä esittelijä Jens Nilsson. Tack så mycket för, för den här eh, diskussionen. Kiitoksia tästä keskustelusta. Varmasti hyödyn näistä huomioista. lausuntoa varten. Tämä on lausunto naisten asioiden valiokunnalle, mutta se pitää olla tiivis ja tehokas, jossa liikenne- ja matkailukysymykset huomioitaisiin. Minä halusin vahvistaa tätä matkailupuolta tässä asiassa. Monet aliarvioivat poliittiseen puoleen. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Kiitos. Ja tarkistukset pitää jättää 8. syyskuuta kello 12 mennessä. Seuraavaksi kohta kahdeksan investoinnit työllisyyteen ja kasvuun, Euroopan rakenne- investointirahastojen vaikutusten maksimointi. Valmistelija on Kosmas Lotovski. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm und, und jetzt werde Kiitos puheenjohtaja. Nyt puhun sitten Puolaa. Nyt äh, aion esitellä kaikkein tärkeimmät seikat, jotka ovat mukana lausunnossamme, joka annamme aluepoliittiselle valiokunnalle. Minulla on ilo ja kunnia valmistella tätä lausuntoa. Aiemmassa kokouksessamme jo havaittiin, kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Se on herättänyt meidän kaikkien mielenkiinnon. Ei ole epäilyt epäilystäkään siitä, että ne yhdeksän kohtaa, jotka ovat mukana tekstissä, eivät ole mikään tyhjentävä lista. Tämä on vain työmme lähtölaukaus. Tästä, vasta, tästä tämä työ vasta alkaa että rakennerahastot ovat merkittävällä tavalla myötävaikuttaneet siihen, että infrastruktuuria on voitu parantaa. Rahastoja on lukuisia. Niiden ansiosta liikenne on Euroopan talouden todellinen selkäranka. Siitä huolimatta emme voi jättää huomiota niitä virheitä, joita on tehty, ja virheitä on todellakin tehty. Meillä on lukuisia kunnianhimoisia tavoitteita, jotka on voitu toteuttaa mutta infrastruktuurissa on edelleenkin aukkoja, ne ovat näkyviä erityisesti keräjäalueilla. TNT-verkostojen tehokas käyttö ei olisi mahdollista ilman, että rakenne investointirahastoja käyttäisiin tehokka- olisi käytetty tehokkaasti hyväksi. Asianomainen suunnittelu on tärkeässä asemassa sekä kansallisesti katsottuna että alueellisesti täytyy ja paikallisesti täytyy määritellä tarpeita, ja varsinkin paikallistaso täytyy paremmin ottaa mukaan hankkeisiin ja niiden suunnittelun toteuttamiseen. Meidän täytyy varmistaa, että asiantuntemusta riittää ja tietoa voidaan vaihtaa keskenään myöskin silloin, kun on kyse, varsinkin kun on kyse suurista investoinneista. Ei riitä, että rahat käytetään johonkin vaan täytyy varmistaa, että rakennettu infrastruktuuri on looginen osa suurempaa kokonaisuutta. Mitä Keski- ja Itä-Euroopan maihin tulee, tämä on erityisen tärkeä seikka. Koska tämä vaikuttaa meidän eurooppalaiseen integraatiokykyymme. Olisin iloinen, mikäli voisin kuulla nyt teidän näkemyksenne. Ja toivon mukaan saamme tämän lausunnon valmiiksi. Ja voitte lisätä siihen varmaan omia arokkaita huomioitanne. Vielen dank. Kiitoksia. Nyt Wim van de Kamp. Voorzitter, dank u wel. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, kiitoksia. Haluaisin kiittää myöskin kollega Kosmasia hänen lausuntoluonnoksestaan. joka liittyy tähän aiheeseen. Olen samaa mieltä hänen kanssaan sisällöstä ja muutenkin tästä aiheesta. Minulla on kuitenkin yksi kysymys. Nyt katson sihteeristön puoleen. Komissio usein käyttää termiä use it or lose it. Minusta tämä on loistava periaate, mutta olen myöskin kuullut, että usein keski Euroopan maissa, kohesiomaissa, tähän usein törmätään. On, pitäisikö tähän kiinnittää ehkä enemmän huomiota? Nimittäin onhan ikävä, että raha, jota on annettu liikenneinfrastruktuuria varten, ei tule käytetyksi, koska lupamenettelyt ovat hankalisia, tai sitten ympäristöselvityksiä ei ole saatu valmiiksi, tai tässä on tullut esteitä ja hyvin paljon suunnittelua tarvitaan alueelliseen ja paikalliseen tasoon. Mielestäni asiat voitaisiin hoitaa paremmin. Eikö nyt voitaisiin hieman pohtia tätä use it or lose it periaatetta sen tiukimmassa merkityksessään, sen varsinaisessa merkityksessä? Tämä olisi minun kysymykseni. Kiitos. Nyt huomatus use it or lose it ei ole komission asia, vaan me parlamenttina suurella enemmistöllä päätimme siitä itse johtuen kokemuksista, joita meillä on vuosina on ollut, että hankkeita lykättiin, blokattiin näitä varoja eikä mitään tapahtunut ja sitten piti sitä painaa. Totta kai voi olla myös poikkeuksia, pitää olla tarkkaavainen, mutta tämä ei ole vain komission asia, vaan myös meidän. Seuraavaksi Kristin Rebutalon. Merci, euh, president. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää valmistelijaa tässä lausunnosta, joka menee Hyvän suuntaan valiokunnan kannalta. Siinä puhuttiin rakennerahastojen tärkeydestä, sitä, että TNT-verkosto pitää saada jälkeelle, mutta voimme varmasti täydentää lausuntoa vielä lisäämällä useita asioita. Käsittelemme niitä jo ennen kesätaukoa. Ensinnäkin pitäisi vahvistaa kohtaa, joka käsittelee synergiatarpeiden välillä rakennerahastojen ja liikennerahastojen välillä, voidaan edistää eurooppalaista yhteistä rahoitusta, jotta voidaan liikenneinfrastruktuuria tehokkaasti rahoittaa. Toiseksi pitää korostaa, että aihealueinen keskittymä ei saisi rajoittaa alueiden kykyä investoida kestävään liikenteeseen, tietysti siis alikehittyneille alueille, joissa, nämä, jossa ei integroida tarpeeksi eri liikenteen muotoja. Valiokunnan pitäisi olla joustavampia jättää, tai komissio pitäisi jättää alueelle lisää liikkumavaraa. Kolmanneksi pitää muistuttaa, että vipu vaikutukset ovat heikkoja liikennealalla, kuten selitettiin jo aikaisemmin. Tuet ovat parhaimmat tavat rahoittaa liikenneinfrastruktuuria lopuksi. Tarvitaan yksinkertaistamista ja monille alueidenkin mukaan ei pitäisi käyttää rakennerahastoja samalla tavalla kuin valtionapuja. Näin ollen voidaan helpottaa asioiden käsittely paikallistasolla. Liian usein säännöt ovat liian monimutkaisia. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Mattis von Milten. Kiitos sitten Mattis von Wiltenberg. Dank u voorzitter. Eh, ben Kiitos puheenjohtaja. En ole virallinen varjoesittelijä, mutta Alten varjoesittelijä minä puhun muutaman sanan sen. Ensinnäkin kiitokset kollegalle lausuntoluonnoksesta. Tämä asia kiinnostaa minua erityisesti. Olen itse regivaliokunnassa valiokunta-aloitteisen mietinnön varjoesittelijä. Mutta muutama sana tästä lausunnosta. Tässä on menetetty monia mahdollisuuksia. Lausunnossa ei puhuta riittävästi kestävästä liikkuvuudesta ja kaupunkiliikku, kaupunkien kaupunkiliikenteestä. Nämä pitäisi mielestäni täällä mainita. Mitä rakenneinvestointirahastoihin Euroopassa tulee? Kyse ei ole pelkästään liikenneinfrastruktuureista, vaan myöskin hiilidioksidi vähähiilisestä taloudesta ylipäänsä pitäisi olla kyse. Joten nyt ei puhua pelkästään Keski-Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurista, vaan kaikista koko Euroopan infrastruktuurista. Meillä on yksi yhteinen Euroopan unioni, joten tästä lähtökohtaisesti katsoa. Jollakin alueella on, on jo jossakin jäsenvaltioissa ja kaupungissa on jo älykkäitä ja logistisia liikenneratkaisuja kaupungissa esimerkiksi. Ja voisi hyvinkin toivoa, että näitä käyttäisiin muillekin hyväksi. Euroopan rakenne- investointirahastot ja muut rahastot perustettiin tiettyjen talouden sektorien tukemiseksi, jotka tarvitsivat tukea. Ja matkailu on nähdäkseni myös yksi tällainen innovaatio ja sitten autoala. Tässä on yksi esimerkki. Sielläkin voitaisiin saada aikaan paljon eurooppalaisia investointirahastoilla. Toivon, että tässä valiokunnassa myöskin matkailua painottaisin enemmän tässä lausunnossa. Toisin sanoen, puheenjohtaja, katson, että tarvitsemme vielä paljon tarkistuksia tähän tekstiin, mutta tämä on erittäin, tästä saattaa tulla erittäin tärkeä ja merkittävä painava lausunto, jonka annamme regivaliokunnalle. Danke sehr. Jetzt Kiitos sitten Kari Madeli. Merci, monsieur le, le... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä kollegani Matisin kanssa. Kyllä meidän jossain vaiheessa olisi lopetettava se, että annetamme vain ilmastonmuutoksen sisältävistä teksteistä, koska yleensähän Euroopan parlamenttiin ja komission pitäisi toimittaa hankkeita, jotka menisivät siihen suuntaan, jota meidän on sitten yhteisrahoitettava kun nyt katson näitä prioriteetteja, niin muistan, että jossakin vaiheessa on ymmärrettävä, että kaikki nämä hankkeet, ovat, joita nyt olen täällä katsonut, koskien maa, moottoriteiden moottoritieverkosta laajentamista. Siinähän painotetaan maata, ma, maantien liikennettä, kun meidän pitäisi investoida rautateihin. Minun mielestäni tässä lausunnossa olisi selkeästi toimia ei tulevien investointien osalta niin, että panetetaan multimodaaliusta ja kaupunkiliikennettä ja uusia teknologioita. Ja ei voi olla niin, että tässäkään lausunna emme esittäisi kysymyksiä koskien kolmea tavoitetta. Hiilidioksiditavoitteet, turvallisuustavoitteet ja sitten kun puhutaan investoinneista – investointeja olisi tehtävä vain, mikäli niiden avulla voidaan vähentää ulkoisia kustannuksia, eikä niitä tulisi enempää. Minun mielestäni tässä mietinnössä olisi lähetettävä viesti, jonka mukaan nyt todellakin on siirryttävä tälle vuosisadalle – meidän ei pidä enää lähteä rahoittamaan näitä turhia suuria urakoita, vaan on keskityttävä kestävään työpaikkojen luovaan kaupunkiliikenteeseen. Minä ainakin odotan, että tällä mietinnöllä tai lausunnolla lähetetään selkeä viesti näistä asioista. Minä tulen pitämään kyllä silmäni auki. Olen sitä mieltä, että tänään päivänä meillä on parlamenttina oma roolimme. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Ines Ajala-Sender. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän näistä ehdotuksista, joita lausunnossa on. Haluaisin vielä korostaa sitä, että meillähän on ongelma, kun ajatellaan kansallisia suunnitelmia ja eurooppalaista suunnittelua. Mehän voimme täällä päättää ja tehdä päätöksiä hallituksienkin kanssa. Tämähän on neuvoston päätös viime kädessä. Voimme hienosta ohjelmoinnista ja rahoituksesta päättää, vaikka rahoitus olekaan riittävää, mutta kuitenkin pöydällä rahoja pyörii. Sitten kuitenkin kansallisissa suunnitelmissa käykin niin, että että ne eivät määrä ajoiltaan, eivätkä rahoitukseltaan, eivätkä edes suuntaviivoiltaan vastaa Euroopasta suunnitelman. Tässä on todella ongelma. Ehkä Ehkä ohjausjaksoon pitäisi ottaa mukaan myös nämä eurooppalaiset suunnitteluprojektit ainakin koskien eurooppalaisia verkkoja niin, että jäsenvaltioiden olisi pakko ottaa ne huomioon kansallisissa suunnitelmissa. Nythän niillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä täällä tehdään, mitä täällä päätetään ja mitä edes heidän omat hallituksensa ovat päättäneet neuvostossa. Varojen vastaanotto on yhä vaikeampi ongelma kun Etelämaissa meillä on kyllä kapasiteettia, mutta nyt on kuitenkin niin, että meihin kohdistuu näitä herra Kataisen leikkaustoimia, niin emmehän me sitten pysty yhteisrahoittamaan yhtään euroa. Omassa maassani talousarvio ollaan jo lyömässä lukkoon jo nyt syyskuussa, ennen kuin vuosi on edes päättynyt. Ja tästä tulee sitten ongelma, että ei voidakaan näitä varoja käyttää. Sitten on uudet, joilla on määräaikojen kanssa on vaikeuksia, kun meillä on n plus 1, n plus 2, n plus 3, mikäli varoja käytetään nopeasti. Ja sitten on muistettava, että infrastruktuuri ja liikennesuunnittelu ei ole niin yksinkertaista, siihen tarvitaan aikaa ja kapasiteettia. Juuri minulle sanottiin, että Romaniassa kehitysvarat, e- e- niiden kanssa on ongelmia, kun hallinnossa on ongelmia. Sitten ne, joilla on ylijäämää ja kapasiteettia, vaikka välillä Berliinin satama tai lentokenttä herättää pölyjä, mutta, mutta sitten kuitenkaan kansallisella ei haluta seurata ohjeita. Meillä on tässä suuria ongelmia. Ehkä meidän pitäisi korostaa enemmän sitä, että kansallisissa suunnitelmissa kansallis, olisi velvoitteita koskien kansallisia suunnitelmia jo, jo tässä ohjausjaksossa. Ja näin eurooppalainen suunnittelu huomioitaisiin kansallisissa suunnitelmissa. Brönnerin lentokentästä en halua puhuakaan, koska itkohan siitä tulee. Kansalliset suunnitelmat on aivan toisella raiteella kuin nämä eurooppalaiset. Ja, das ist ja unsere Erfahrung. Niin, tällaista kokemusta meillä on ollut. Se on huomattu myös äänestyksissä. Meillä on suuri enemmistö tietyille hankkeille. Ja sitten se valtuutus sanoo, että ei, me emme halua tätä sitten se ei toiminut, sillä mm. parlamentilla on vain yhteisrahoitusrooli, ja ilman jäsenvaltioiden investointeja, jos he eivät halua, niin no, meillä ei ole, ei ole mitään tehtävistä, tämän tiedämme, mutta koska me annamme vain oman panoksen, mikä voi itse päättää kaikesta, niin no, jos rahoittaisimme sitä prosessia, voitaisiin sanoa, että no niin, nyt teidän pitää toteuttaa tämä täysin, mutta jäsenvaltiot sanovat sitten, että no, me rahoitamme 60 prosenttia, joten me äänestämme, mikä meille sopii, sanovat jäsenvaltiot. Ja jos kansallisessa parlamentissa istuttaisiin, niin tätä kantaa sitten myös tuettaisiin. Mutta tarvitaan hyvää yhteistyötä, ja voin sanoa teille, että olin juuri katsomassa Via Valtikaa tätä hanketta. Siellä on tällainen yhteisyritys, mutta silti siellä riidellään pienistä yksityiskohdista ihan lopussa. Mutta tunnetaan myös alueilta Saksassa, eri osavaltioiden välillä, jos halutaan bussiyhteys osavaltiosta toiseen, niin no, jos tämä olisi sovittu paremmin kotipuolessa, voidaan sanoa, että no, tietenkin pitää osata tehdä tämä, mutta niin kauan kuin me emme saa tätä omaa talomme kuntoon, pitää varoa, mitä tehdään, että jos olla sormella. Gustav Heinemann, Saksan presidenttihän sanoi aikaisemmin, että joka, joka osoittaa sormella toista, niin kolme, kolmella pitäisi osoittaa itseään kolmella sormella. Se oli meidän panoksemme nyt parlamentilta nyt sitten. Anna Wagner, tekee Regiokomissiosta. Thank you very much, Chair. Good morning. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Erityiskiitokset tästä erittäin vilkkaasta ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Oli mukavaa kuulla kaikkia näitä ajatuksia ja siitä, kuinka halutaan hieman laajentaa tätä tekstiä. Tekstissä osettiin, kuinka tarkastaan sitä on kyse ja haluttiin vielä laajempiakin näkymiä ottaa tähän mukaan. Kenties voin esittää muutaman ajatukseni kolmesta asiasta. Yksi niistä liittyy kaiken kattavaan liikennealan suunnitteluun ja kansallisiin liikennesuunnitelmiin. Ne ovat nyt osa ex ante ehdollisuutta. Nyt ensimmäistä kertaa koesiopolitiikan historiassa on pakollisia velvoitteita jäsenvaltioilla tässä suhteessa ja komissio katsoo, että tämä on merkittävä askel oikeaan suuntaan. Tämä on juuri tällainen avainvaatimus, äärimmäisen tärkeä vaatimus, jolla voidaan varmistaa se, että rahastojen käyttöä tehostetaan ja parannetaan niiden vaikuttavuutta, niiden rahojen vaikuttavuutta, joita käytetään. Kiinteistössä on tärkeää painottaa, että jossakin määrin alueellisissa yhteyksissä – ja myöskin kun on kyse kestävästä liikenteestä, tämä asia on omaksuttu ja tämä kenties voitaisiin toteuttaa vielä tehokkaammalla tavalla. Ja mikäli nämä rahat auttavat posareikien tai kaukkojen tilkitsemiseen, niin tästä on esimerkiksi muutamasta jäsenvaltiosta. Verkkojen Eurooppa-väline on niin ikään merkittävästi myötävaikuttanut tähän. Mitä use or lose periaatteeseen liittyvän kysymykseen tulee, ja raha käytetään, se menetetään. sinne viitata siihen, mikä merkitys on teknisellä avulla, jota kohdistopolitiikan kautta annetaan julkisille viranomaisille ja avun saajille. Tämä kaikki vaatii oppimista ja totuttelemista. 2007-2013 kaudella Jasper-välinen luotiin tästä täytyy käyttää. Se luotiin edellisellä kaudella. Se alkaa nyt näytellä yhä suurempaa roolia. Sillä pystytään asianmukaisesti auttamaan suurten raskaiden infrastruktuurihankkeiden valmistelussa. Joistakin jäsenvaltioista puuttuu vielä osaamista, jota tarvitaan tällaisten hankkeiden pyörittämiseen. Kolmas seikka liittyy PK-yrityksiin ja niille annettavaan tukeen sen varmistamiseksi, että tuenhaku mahdollisuudet tai tuen saaminen on helpompaa ja juohvampaa pk-yritysten kannalta. Haluaisin tässä yhteydessä painottaa sitä, että komission puolella on pyritty yksinkertaistamaan asioita. Ja korkean tason työryhmässä jossa käsitellään yksinkertaistamista, on juuri pohdittu sitä, kuinka voidaan ruohonjuuritasolle ohjata osaamista ja tietämystä ja auttaa eri ratkaisun löytämisessä. Tarkoituksena on, että tämän kautta helpotetaan avun perille menoa ja saamista silloin kun on kyse Euroopan tason sääntelystä ilman, että se on kuitenkaan kyse kansallisen tason vaatimuksista. Kiitos nyt lopuksi vielä kerran valmistelija pääsee ääneen. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos mielenkiintoisista huomioistanne, mitä tulee kestävään liikenteeseen. Mainittiin myös, että koska lausunnossahan puhutaan siitä, mikä, mitä, mikä tarkoitus taisella rahastoilla on Itä-Euroopalle. No en sano tätä siksi, että olen itä-eurooppalainen tai keski-eurooppalainen, vaan siksi, että tiedän, että minulla on tästä omakohtaista kokemusta. Odotan innolla tarkistuksianne, mutta vielä yksi asia. Tämä asiakirja on meidän lausuntomme toiselle valiokunnalle, joten muistakaa, että tämä asiakirja ei saa olla liian pitkä joten sanokaa asianne tiiviisti. Kiitoksia. Vielä kerran odotan jo tarkistuksenne. Kiitos. Danke sehr. In Deutsch sagen... Kiitos saksaksi sanotaan, että lyhyestä virsi kaunis. Kiitos. Siinä se. Ja tarkistukset pitää jättää 8. syyskuuta kello 12 mennessä. Ja, wir Komme jetzt eigentlich zur nächsten Rolle, aber der... Seuraava kohta olisi itse asiassa nyt vuorossa, mutta valmistelijoille päällä. Täällä, täällä nyt lyhyt tauko siis. Er oh, er ist gerade gekommen, dann können wir weiter. Vaan hän tulikin, jatketaan. Okay, wir können jetzt weitermachen. Voimme jatkaa. Edustaja Vannekamp, me jatkamme. Nimittäin kalastusmatkailun rooli kalastuksen monipuolistamisessa kyseessä. Valmistelija on Istvan Uihelyi. Hän saa puheenvuoron. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottság. 10.30-ra volt kiírva az... Hyvä puheenjohtaja, hyvä valiokunta. Mietinni. Mietintöni oli esityslistalla kello 10.30. Anteeksi, vaan kun tulee vähän myöhässä, kun minulla oli Unkarista valtuuskunta vieraana. Niin... No niin, jätämme siis lausunnon kalatalousvaliokunnalle ja puhun nyt hyvin lyhyesti. Me vedämme yhteen nämä ehdotukset ja lähetämme ehdotukset kalatalousvaliokunnalle Olen unkarilainen Meillä ei ole merta, merirantaa, joten meidän on käytettävä todella paljon aikaa, kun tutkimme kalastustilannetta muissa maissa, joilla on merenranta. Otin kuitenkin tämän tehtävän itselleni, koska minun mielestäni matkailu ja matkailupolitiikka nousee esille yhä useammin kalastuspuolella ja olen todella sitä mieltä, että matkailu- ja liikennevaliokunnalla olisi sanansa sanottavana Tästä aiheesta riittäisi paljonkin puhetta ja meillä ja on paljon tärkeitä asioita, joita voitaisiin ottaa tekstiin mukaan. Kyseessä on oikeastaan teollisuus, joka luo työpaikkoja. Meillä on muitakin huomioita, joilla voitaisiin parantaa tilannetta. Kalastusmatkailu tietenkin näyttäytyy eri maissa eri muodoissa. Välimerellä esimerkiksi Mm, kalastus on todella merkittävää. Sitten ähm, on, on meren ja rannikkovesiin liittyviä aktiviteetteja, virkistyskalastusta, ongentamatkailua muun muassa. Ja tällaista tapahtuu tietenkin myös maissa, joilla ei ole merenranta. Olemme tavannut ammatillisia järjestöjä, tätä on tärkeää korostaa. Ammattilaiset on otettava mukaan kaikkiin tehtäviin päätöksiin. Parlamentin matkailu- ja liikennevaliokunnan on todella oltava yhteyksissä tähän ammattikuntaan. Euroopan parlamentti antoi viime vuonna mietinnön, jossa korostettiin kestävän val- vastuullisen korkeatasoisen matkailun merkitystä. Meidän on muistettava, että tänä päivänä matkailijat ovat hyvin perillä tiedosta. Heillä on mobiilisovelluksia, eri laitteillaan ja he helposti saavat kaikki tiedot eh, kaikista kohdepaikoista. Pienten eh, matkailukohteiden on parannettava tilannetta ja tehtävä, harjoitettava hieman markkinointia, jos he haluavat eh, luoda työpaikkoja ja houkutella matkailijoita. Tarvitaan investointeja tiedotukseen, laatuun, autenttisuuteen ja olisi saavutettava myös hyvä hinta-laatusuhde. Minulle ja kollegoilleni oli hyvin kiinnostavaa puhua tällaisten pienten yhteisöjen edustajien kanssa. Aikaisemmin parikymmentä vuotta sitten tai tuon jälkeen on tapahtunut suuria muutoksia. Oli paljon alueita, joissa vain keskityttiin ongintaan, mutta nyt, nyt se on laajentanut toimintaa virkistyskalastuksen puolelle ja näin edelleen. Merkittäviä muutoksia on tapahtunut. Massaturismikohteet menettävät markkinaosuuksia maaseutu- ja rannikkokohteille, jotka ovat vielä, vielä vähän huonommin tunnettuja matkailijoiden keskuudessa, mutta ne tarjoavat uusia ma- mahdollisuuksia virkistyskalastukselle ja ongintamatkailulle esimerkiksi. On myös hyvin tärkeää muistaa, että paikalliset kalastusyhteisöt on tärkeää, että ne säilyttävät identiteettiinsä. Tarvitsemme ekomatkailua, pehmeää matkailua, joilla alueita suojellaan. Pyydämme myös, että yksinkertaistettaisiin näitä määrittelyjä, mitä onkin, onginta matkailu oikeastaan tarkoittaa. Puola, Romania, yhdistynyt kuningaskunta ja muut maat pitävät ongintamatkailua tärkeänä liiketoimintana. Tähän toimintaan on erikoistunut kokonaisia toimistoja. Me haluamme todella tätä tutkia ja haluaisimme, että komissio tutkisi, millaisia vaikutuksia matkailulla on sisämaanmatkailussa. Ja sitten ähm, rahoitustuki, pyydämme tukea rakennerahastoista ja mahdollisuuksien mukaan myös äh, meri- ja kalatalousrahastosta, EMKRstä. Meillä on useita laatuverkostoja, jotka koskevat näitä kohdepaikkoja ja kalastajia. Tarvitaan Euroopan laajuista vuoropuhelua, jossa olisi kalastajien edustajia, satamien edustajia ja kohdepaikkojen edustajia voisivat käydä yhdessä keskustella. Meidän olisi parannettava näkyvyyttä myös internetissä eikä, mu- eikä muualla pelkästään. Meidän on tarjottava paljon enemmän tietoa kalastuksesta ja onginnasta. Visit Europe web-sivua voitaisiin parantaa ja siellä voisi olla mukana kestävää, kestäviä kalastuskohteita koskevia tietoja. Lopuksi vielä haluaisin ehdottaa, että otettaisiin mukaan tänne Eurosportaalin tietoja kalastukseen liittyvästä matkailusta. Tässä on hyvin lyhyesti vedetty yhteen ehdotukset. Toivon nyt, että esitätte kommentteja. Kiitos. Varjo. Mielestäni tulee paikalla Vinva, mitä on hyvä. Puheenjohtaja, kiitoksia, että sen puheenvuoron. Minä en ollenkaan pidä kalastamisesta ja minä pelkään vettä. Olen niin vesikauhuinen kuin vain ihminen voi olla, Mut, mutta Scheveningenissä Haagin lähellä olen nähnyt hyvin paljon turisteja, jotka tulevat sinne kalastamaan. Niin kuin kollega juuri selvitti, kalastajat, ainakin jotkut heistä, haluavat myöskin matkailun yhteydessä kalastaa. Ja sitten on myöskin oikeita kalastajia, ammatikalastajia ja sitten sellaisia, jotka ovat pikemminkin harrastelijoita. Lausunto on suorastaan loistava teksti, jonka kollega on laatinut. Pelkästään kohtaa, mikä kohta se nyt olikaan yhdeksän hieman, minua hieman askarruttaa. Tässä viitataan Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon IMKRn ja siihen voitaisiin kun sitä käyttää hyväksi matkailun edistämiseksi. Tietenkin toiveena tällainen ajatus voidaan tänne esittää, mutta täytyy muistaa, että kalastussektori, joka on suurissa vaikeuksissa jossakin maissa, ei joudu sitten kaksi kertaa rangaistuksi tällaisen kehityksen vuoksi. Tässä on minulla kysymysmerkki. Onko tällä ylipäänsä mahdollista? Voidaanko tämä asettaa tavoitteeksi, tämä rahaston käyttö? Tätä minä tässä vain mietiskelin, ei muuta. Danke sehr. Jetzt Robert Ziele. Kiitos sitten Robert Ziele. Rosissa Matsicin puolesta. Hän on varjoesittelijämme tässä aiheessa. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi tähän hyvänä tätä lausuntoa on, meillä on tärkeitä strategioita, joiden myötä voidaan monimuotoistaa paikallisyhteyksiä taloutta ja tuoda, tuoda lisää työpaikkoja ja tuloja perheille ja, ja helpottaa työttömyystilannetta alueille, jotka ovat kalastosektorista riippuvaisia. ECR toteaa, että yksi ongelmista kalastusmatkailun osalle yksi asia, joka rajoittaa mahdollisuuksia, koskee sääntely, sääntelytaakkaa kaupallisessa kalastuksessa ja ja kustannuksissa, jotka, jotka liittyvät siihen, kuinka kalastusolukset muutettaisiin matkailualuksiksi, olisi Euroopan, Euroopan, Euroopan kalastusverkoston puitteissa kehitettävä EU, Euroopan laajuista vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä – Mm, kalastajien paikallisten toimintaryhmien olisi tehtävä yhteistyötä komission asiantuntijoiden kanssa, jotta tunnistettaisiin, mitkä olisivat asianmukaisia toimia ja tukia jo MKRn kautta niin, että voitaisiin niitä hyödyntää. jo tästä puhuikin. Meidän varjoesittelijämmekin totesi, että kalastu matkailuun osalla näiden toimintaryhmien on tehtävä yhteistyötä ja on pyrittävä hyödyntämään EMKRn mahdollisuuksia tarjota rahoitusta lopuksi. ECRn varjosittele ei suosita mitään erityisrahoitustukea EMKRstä naisten kalastusyhteisöjen rahoittamiseksi. Tästähän keskustelimme aikaisemminkin. Kiitoksia. Kiitos. Nyt sitten Isas Kumpapau. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän jälleen puheenvuoron Jesen Meisnerin puolesta. Hän on ryhmämme eh, varjoesittelijä. Alderyhmä suhtautuu myönteisesti tähän valiokunta-aloitteeseen mietintöön. Tämä koskee tärkeä, tärkeä asia, olisi vahvistettavan paikallisia yrityksiä alueella jotka tarvitsevat myönteistä taloudellista tuppausta. Kalastusmatkailussa on paljon perheyrityksiä, jotka voivat erittäin helposti eh, solahtaa tähän alueellisen matkailun sektorille. Ja se on myös eh, sektori, jossa voidaan edistää ympäristösuunnitelmia. Tämän tyyppinen matkailu tuo uusia tulomahdollisuuksia. sitten haluan korostaa kahta asia. Ensinnäkin kohta 7 ja kohta 9, niissä viitataan tärkeimpään haasteeseen, eli todelliseen täytäntöönpanoon. Toistaiseksi on paljon erilaisia turvallisuussääntelyjä kansallisella tasolla. Mikäli kalastaja haluaa siirtyä matkailupuolelle, niin siihen sisältyy suuria vaikeuksia. Kalastajien on todella vaikeaa toimia näin ja lähteä laajentamaan matkailun puolelle. Saksan, Saksassa on satoja yrityksiä, jotka olisivat halukkaita investoida, mutta heidän, he eivät kuitenkaan saa käyttää laivoja, eivätkä rakentaa uusia tiloja johtuen sääntelystä. Näitä yrityksiä pitäisi kannustaa käyttämään EMKRn varoja. Niitä ei välillä käytetä ollenkaan, niin näiden avulla voitaisiin muuttaa aluksia ja laitoksia järkevällä todellisuuteen sopeutuvalla tavalla. Näin autettaisiin kalastajia. He tarvitsevat tukea yritystoiminnassaan. Tästä syystä hän tukee erityisesti kohtia 21-22. Ja lopuksi hän vielä toteaa, että hän suositteli sitä, että helpotettaisiin lisää ammattipätevyyksiä ja koulutusta matkailuhallinnon osalla, niin kuin tämä näissä kohdissa todetaan. Jesin Meisner vielä halusi todella nämä asiat sanoa. Sitten omalta osaltani niin Olemme yhtä mieltä siitä, että olisi saatava monimuotoisuutta aikaan kalastusalalle. Mutta minun mielestäni matkailu ja liikennevaliokunnasta meidän ei pidä liikaa siirtyä tähän kalastusverhaston puolelle. Meillä on toki myös kalastusvaliokunnassa, ja kun puhutaan äh, merirahastosta ja kun puhutaan monipuolistamista, mehän puhumme kalastusalasta, joka on paikallista toimintaa, jolla on vahva identiteetti, ja jossa pyritään tarjoamaan toisen tyyppistä matkailua. Siellä on kuitenkin suuria vaikeuksia, koska jos nyt jotain puuttuu, niin, niin kalastajilta puuttuu kalastuskiintiöiltä kiintiöitä ja näin ollen kalastajat eivät saa omista kalastusyrityksistään kestäviä eivätkä kannattavia. Ympäristön kannattavuuden ja kestävyyden puolesta on tehty paljon työtä ja on myös pyritty säilyttämään nämä resurssit niin, että ne kalastajat, jotka vielä haluavat jatkaa työtä merellä, voisivat jotenkin selvitä. Nyt tässä tärkein kysymys kuuluukin ja ristiriita onkin seuraava. Kun puhutaan siitä, kuinka tätä MKR käytetään, niin tässä puhumme tietenkin siitä, että käytetään tätä rahastoa niiden yritysten tai laivojen e- eduksi, jotka, jotka työskentelevät kalastuksessa, mutta joiden kiintiöt eivät riitä selviämiseen ja siksi on monimuotoistuttava toiminta. Emme siis puhu yrityksiä, jotka voisivat tai haluaisivat luoda uuden tällaisen yrityksen, kun kyseessä ovat henkilöt, jotka eivät ollenkaan harjoita kalastusta, ja että he voisivat sitten tämän tyyppiseen toimintaan ryhtyä. Meidän käsittääksemme ainakin kalastuksen näkökulmasta näiden tahojen pitäisi käyttää muita rahastoja. Kyseessä olisi pieni tai keski, keskikokoinen yritys, joka keskittyy matkailuun. Mutta kun täällä esitettiin kysymys, kuka voisi hyötyä näistä varoista, niin meidän olisi tämä asia kyllä pidettävä kirkana mielessä. Olen yhtä mieltä siitä, että Tämä on toki mahdollisuus monimuotoista toimintaa, mutta meidän on keskityttävä nimenomaan kalastusalaan, kalastusaluksiin ja kalastajien yrityksiin erityisesti kiintiöiden pienuuden takia näillä yrityksillä on nyt suuria vaikeuksia, ne tarvitsevat monipuolisempaa toimintaa ja varoja, jotta ne voivat sopeuttaa laitteensa ja aluksensa toisiin mahdollisuuksiin. Esimerkiksi jos kalastusalastusta voidaan käyttää vain kolme kuukautta kalastamiseen, niin ei ole mitenkään helppoa sopeuttaa sitä esimerkiksi matkailijoiden kuljettamiseen. Joten meidän on autettava näitä toimijoita ja siksi meidän olisi hyödynnettävä näitä varoja tähän tarkoitukseen. Koulutus on myös erittäin tärkeä. Varojen saatavuuden osalta todella henkilöstön kouluttaminen tar- tärkeä sana on saatava aikaan laadukkaita työpaikkoja, kannattavia työpaikkoja ja näin voitaisiin säilyttää talouden ala, joka haluaa kalastuksesta elää. Sitten vielä lopuksi todella kalastuspuolella ja monipuolistamisen alalla naiset ovat tärkeitä. Naisten rooli on hyvin merkittävä. He ovat mahdollistaneet sen, että monella paikalla Euroopassa, monilla rannikoilla on voitu toiminta säilyttää, kun kun ongelmia on tullut, niin naiset ovat selviytyneet paremmin. Meidän on sitten tämä asia myös muistettava. He ovat siis pystyneet monipuolistamaan toimintaansa. On myös pohdittava sitä, mitä tarkoitetaan virkistyskalastuksella. Monissa kunnissa olen nähnyt, että virkistyskalastus tai nämä virkistyskalastusalukset ovat suurimääräisempiä kuin ammattikalastajien määrät, joten nyt sitten kalastetaan niin ikään kuin virkistyskalastusta. Jossakin vaiheessa olisi analysoitava, millaisia vaikutuksia virkistyskalastuksella on ammattikalastukselle. Joissakin tapauksissa voi olla niin, että virkistyskalastajat kalastavat enemmän kuin nämä ammattikalastajat. Miten tämä voidaan ymmärtää? Kyllähän kalastusala on kehittynyt, mutta on paljon ongelmia, jotka olisi ratkaista kannatettava nimenomaan kalastuksen näkökulmasta. Kiitoksia. Vielen Dank. Jetzt Karim Kiitos sitten Karima Deli. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelut varjostelijamme äh, puolesta Jill Evansin puolesta, joka ei päässyt paikalle. Hän haluaa onnitella ensimmäisestä lausunnosta kuitenkin halusimme kiinnittää huomionne matka- kalastusmatkailuun. Sen täytyy vastata tärkeän huolenaiheeseen, joka on se, että suojellaan luonnon varoja. Ei mitä tahansa voida tehdä luonnon kanssa, joten luonnonvarojen suojeleminen sen pitää olla kestävän matkailun resurssi ja matkailu kalastusmatkailun pitää suoraan olla koordinoitua pienten käsityötyyppisten toimien kanssa, pienimuotoisen kalastuksen kanssa, joten pitää löytää yhteistä kenttää, jotta ymmärretään mitä tarpeita ja mitä toimenpiteitä on, joita käytetään, jotta voidaan suojella luonnonvarojamme ja maapalloamme. Toinen tärkeä asia on se, että tämä aihe on tärkeä, eikä pidä unohtaa myös niitä myöskään rannikkokalastusta ja saarikalastusta. Oli kyse sitten myöskään järvi- tai, tai jokikalastuksesta pitää ottaa huomioon nämä kaikki, jotta toimijat voivat sopeutua. Kiitos. Danke sehr. Jetzt kommt noch... Kiitos. Nyt vielä Dubravka. Dankeschön, Herr Präsident. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että lausunto on oikein hyvä. Olen varjoesittelijä ja suurin piirtein olen yhtä mieltä tästä tekstistä sen laatijan kanssa. Uskoakseni tässä on tärkeä suhde, joka valitsee kalastuksen ja matkailun välillä, varsinkin kun on kyse pienimuotoisesta kalastuksesta. Itse tulen Kroatiasta, rannikolla sijaitsevasta Dubrovnikista. Kalastus on erittäin merkittävä asia paikallisen alueen matkailun kannalta. Silloin kun Kroatia oli liittymässä Euroopan unioniin, joudumme hyväksymään tiettyjä normeja, jotka eivät ole hyväksi paikallisyhteisöille. Ajan myötä ja tämän mietinnön avulla toivon mukaan pystymme muuttamaan joitakin säännöksiä, jotka vaarantavat suorastaan kalastuksen ja paikallisyhteisöjen identiteetin, varsinkin kun jotkut paikallisyhteisöt elävät vain ja ainoastaan kalastuksesta. Kalastus on siellä ainoa elinkeino. Kulttuuri, perintö on tietystikin asia, joka täytyy asettaa etusijalle. Ja pakaisyhteisöjen identiteetti niin ikään on tärkeä asia. Yksi tyypillisiä elinkeinoja paikallisyhteisöissä on kalastus ja kalastustoimintaan liittyvät toimet. Meidän täytyy tunnustaa pienimuotoinen kalastus myöskin jotta se asianmukaisesti huomioon. kaasusalusten muuttaminen matkailu tarkoituksen varten ei aina ole helppoa. Monet matkailijat ja turistit haluavat kohdistaa matkansa tällaiseen kalastuskyliin tai kalastusyhteisöihin, joista tulee yhä suositumpia. Toivottavasti tämäkin otetaan huomioon tässä lausunnossa. Aion tehdä muutaman tarkistuksen. Toivon mukaan esittelijä tai valmistelija ne hyväksyy. Kiitos nyt komission puolesta Rova Gemova Digimove-pääosastosta, ei vain Mari. Honorable members, Mr. Chair, first... Hyvät jäsenet, hyvä puheenjohtaja, kiitoksia puheenvuorosta. Kuten tiedätte, komissio on todennut, että meri talous on yksi viidestä tärkeästä talousalueesta Olemme kehittäneet EUn merialueiden eh, strategia. Meillä on 25 toimia, joiden kautta katsomme sinisen kasvun mahdollisuuksia. Yksi näistä toimista koskee eh, rannikko- ja merimatkailun monimuotoisuutta. Siihen liittyy kestävyys ja turist- matkailutuotteiden eh, koon kasvaminen. Meillä on temaattisia ja omakohtaisia ohjelmia ja olemme kiinnittäneet paljon huomiota matkailun ja kalastuksen yhdistämiseen. Ja tässä hyödynnettäisiin EMKR suoraan ja myös jaeton hallinnon kautta. Jäsenvaltiota tässä hyödynnetään ja näin hyödynnetään yhteisön tason kehitystä. Aikaisemman täytäntöönpano kauden 2007-2013 aikana. Tätä on tehty yli 300 kansall- paikallista kalastustoimintaryhmää on perustettu 21 jäsenvaltioista. Noin kolmasosassa havaittiin, että matkailu toimet ovat prioriteetti heille, jopa tärkein prioriteetti EMKRlle. Ja näille lippumerkinnällä tärkeää on monimuotoista kalastajien toimintaa. Heidän on saatava lisää tuloa ja samaan aikaan tarvitaan täydentäviä toimia ja samalla olisi edistettävä ympäristön kestävyyttä ja resurssien kestävää käyttöä. Näin ollen EMKRstä rahoitetaan hankkeita, jotka liittyvät paikallisiin hankkeisiin ja joilla parannetaan alueen tilannetta ja lisätään kalastusmatkailua. EMKR äh, koskee erityinen artikla 30, joka tarjoaa kalastajille mahdollisuuden hakea rahoitustukea, jotta he voisivat äh, tehdä muutoksia kalastusaluksiin niin, että niitä voidaan käyttää matkailutarkoituksiin. Jäsenvaltiot voivat äh, päättää, haluavatko ne käyttää tätä tukea, mutta sellainen mahdollisuus on olemassa. Sama päättää koulutukseen. EMQRssä on artikla, joka tarjoaa koulutustukea nuorille kalastajille. Sitten konkreettiset seikat, joista tässä puhutaan ja toivon, että nyt voin eh, samalla vastata suurimpaan osan kysymyksestä kohta 11, joka koskee eh, virkistyskalastuksen eh, sosioekonomisten vaikutusten tutkimusta maaseutualueilla, kotimaan matkailussa. Tällaista on jo olemassa. Me olemme arvioimassa tilannetta komission läpi. Pyrimme ymmärtämään entistä paremmin näiden toimien vaikutuksen. Kohdassa 11 ja 18, kun puhutaan EUn toiminnan tehokkuudesta, 2014 julkisimme, julkaisimme tutkimuksen, jossa kerrotaan paikallisten kalastusyhteisöjen moni, toiminnan monimuotoistamisen vaikutuksista. 5500 hankkeetta oli aloitettu vuonna 2013 ja puolet niistä koskevat kalastusalaa. Se on netos, netissä saatavilla. Kohta 19 komissio aikaa vahvistaa Farnetin toimintaa ja vahvistaa kestävän matkailun ja, ja kalastuksen välisiä linkkejä. Ja näin voimme mahdollistaa sen, että Farnetin kautta järjestettäisiin kokouksia, jos olisi matkailuasiantuntijoita ja viranomaisia saataisiin aikaan Euroopan tasoisia kokouksia ja toivomme, että näin saadaan yhä kestävämpää matkailua. Yhteistyömme Euroopan matkailuvaliokunnan kanssa tai siis Euroopan matkailukomission kanssa, tästä puhutaan kohdassa 20. Ehkäpä grow että kollegat haluaisivat tätä asiaa kommentoida. Haluaisin kiittää valmistelijaa lausunnosta tätä valiokuntaa ja, ja odotamme mahdollisuuksia parantaa matkailun ja kalastusmatkailun olosuhteita. Kiitoksia. Kiitos sitten vielä valmistelija Istvan Ulhelyy. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti, arvon kollegat. Kiitos hyödyllisistä kommenteista. Osa näistä on jo tekstissä. Toinen osa sisällytetään siihen. Kyllä. Haluaisin vielä korostaa toivettani siitä, että kaikki nämä pyynnöt saadaan täytettyä niin pian kuin mahdollista. Joten nämä toiveet on esitetty komissiolle ja sanovat hyväksyvänsä ne. Odotellaan tässä sitten vielä ehdotuksenne ja jätetään sitten tämä lausto. Kiitos. Danke sehr. Die Frist für Änderungsanträge ist der... Kiitos. Tarkistus pitää jättää 13.9. mennessä kello 12. Und wir kommen dann zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt. Seuraava kohta. Seuraava kohta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunut sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoittamien järjestelmien, komponenttien, erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta. on Karima Delli, olkaa hyvä. Merci, euh, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavaa, että kaikki kollegat eivät ole jääneet tänne, sillä kyseessä on äärimmäisen tärkeä aihe. Arvon kollegat, lausuntoa, jonka hyväksymme ensi marraskuussa, joka liittyy tähän aiheeseen, on tärkeä. Ja tämä on todellakin olennainen, olennainen. Sanon näin, koska tulossa on asetus, joka vaikuttaa voimakkaasti autoalaan, mutta lisäksi tämä vaikutus on myös myönteinen meidän kansanterveytellemme, ilmastollemme ja turvallisuudelle puhun selvästi. Volkswagen-skandaalin jälkeen pyysin ryhmältäni, että perustettaisiin tutkintavaliokunta. Kiitos muille ryhmälle tuesta. Se on nyt jälkeillä. Ne, jotka osallistuvat tähän valiokuntaan, sen toimintaan, ja meitä on useita täällä salissa, jotka niin tekevät, huomavat, miten tärkeä se on, ja mitä toistaiseksi olemme oppineet. Jäsenvaltiot ja komissio antoivat äh, tällaisen järjestelmän tulla pystyyn, jossa voidaan käyttää petosta ajoneuvojen osalta. Se on ollut laillista toimintaa kuitenkin siinä todellisten typpioksidi- ja CO2-päästöjen määrä on hämmästyttävä, että niitä verrataan laboratoriolosuhteihin, mutta kymmenen kertaa suuremmat, jos ajatellaan tiettyjen ajoneuvojen normeja. Nämä tulokset äh, ovat tulleet vahvistetuiksi kansallisissa komissioissa ja valiokunnissa joita on muodostettu useissa maissa. Ja kaikki ovat tulleet samaan päätelmään. Meidän sertifiointiprotokollat ja valvontaprotokollat eivät ole hyviä. Suuri osa ajoneuvoista, jotka menevät kaduille, pääsevät kadulla Euroopassa, jotka ovat läpäisseet siis testit eurooppalaisen sääntelyn mukaisesti nykytasolla, ovat saaneet sertifikaatin näiden testien myötä, mutta ne eivät kuitenkaan enää noudata normeja, ensimmäisten kilometrin jälkeen. Tällä hetkellä en vielä osoita ketään sormella, kellä on vastuu. Se on sitten emisvaliokunnan tehtävä, mutta sanonpahan vain, että olemme antaneet tällaisen järjestelmän syntyä, joka on eurooppalaisten intressin vastainen. Se, mitä tällä systeemillä järjestelmällä tarkoitan, no konkreetti esimerkki. Volkswagen-skandaali on osoittanut, että on olemassa tällaisia validointisäännöksiä, jotka ovat laittomia, tämä kuuluissa defeat device, estolaite, mutta on olemassa myös laillisia toimia, jotka 715 asetus vuodelta 2006 sallii sen myötä. Tämä valvontalaite voidaan, voidaan sammuttaa tietyissä testivaiheissa. Ja tämä desaktivointihetki, sammuttamishetki muuttaa tuloksia valtavasti meillä on aina, me olemme aina teillä on tämä käytäntö, jos katsotaan Yhdysvaltoita, sit Yhdysvaltoja siellä tätä ei ole. Tämä laitteen poispäin laittaminen luo juurikin tätä raakoa laboratoriotestien ja todellisten tulosten välillä. Kesti vuoteen 2017 asti tai tulee kestämään siihen asti, kunnes RDE tulee voimaan, jotta voidaan ymmärtää, että päästömittauksien varten tarvitaan tunnistelaite autoihin – Tätä minä kutsun järjestelmäksi. Toinen esimerkki. Ja tämä liittyy äänestäjiin voimakkaasti, eli kansalaisiin ja kuluttajiin. Toinen esimerkki, jota kuluttajat tuntevat hyvin, ostatte ajoneuvon, joka kuluttaa testin mukaan tietyn määrän litraa 100 kilometriltä, mutta heti kun olette täyttäneet, käyneet bensa-asemalla, niin huomaatte, että kulutatte 20-40 kertaa enemmän. Ja, ja ajattelette, että se on vain normaalia. No se ei ole normaalia, eikä voida hyväksyä tällaisia ylityksiä. Se on toleranssi, jos ajatellaan saasteita, on toleranssi, joka aiheuttaa näitä ennenaikaisia kuolemia, joita aiheutuu useita joka vuosi typpioksidi asiassa vastaa 70 000 kuolemasta WHOn mukaan. Näin ollen, mitä kansalaiset odottavat meiltä Euroopassa? No hyvin yksinkertaista. He odottavat meiltä, että takaamme heille sen, että ilman laatu paranee. Ei ole mitään järkeä laatia normeja tällä EU-tasolla, esimerkiksi euro 5, 6, niiden piti laskea typpioksidipäästöjä, niin mitä järkeä ei ole, jos on kuitenkin sääntelykehykset, jotka ovat tarkat ja jotka salivat sen, että teollisuus voi saavuttaa ne. Toinen asia, mitä meiltä odotetaan, mitä kansa odottaa, avoimuutta ja riippumattomuutta näissä testimenetelmissä. Otetaan myös, että ruudan uusi valvontajärjestelmä markkinoille. Sen pitää suoritua hyvin. Tällä hetkellä ei ole olemassa sellaista. Se tullaan asettaman jälkeen, jotta on valvontaa koko ajoneuvon elinkaaren aikana. Samahan toimii jo Yhdysvalloissa. Tavoitteena on palauttaa luottamus, kuluttajien luottamus autoalaan. Toista vielä, mikä tavoitteeni on. Minun lausuntoni ei ole mikään poliisi, siinä ei jahdata autovalmistajia sun muita. Tämä on emisvaliokunnan tehtävä. Siellä tehdään töitä. Siellä suurten kaupunkien pormestarit ovat muussa mukana. Ne ovat haastaneet toimijoita oikeuteen. Minä ehdotan parannuksia tähän valvonta- ja kontrollointiprosessiin, jotta auto valmistus on luotettava prosessi. Mitä olet tehnyt tässä lausunnossa? nouseita tarkistuksia on jättänyt ensinnäkin tarkistuksia, jotka vähentävät huomattavasti riskiä. Siitä tulisi uusi Dieselgate-skandaali. Tämä tarkoittaa sitä, että luodaan uusi valvontajärjestelmä Eurooppaan toimia siis. Sen pitää pystyä riippumattomasti tehdä tekemään testit samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa tehdään niin on Environment Protection Agency, EPA, ympäristövirasto. Tämä tapahtuu myös siten, että on uusi sanktio järjestelmä kaikkialla Euroopassa. On siis samat takaisin kutsut korjaukset ja kompensaatiot, jos malli ei toimi, automalli ei toimi niin kuin pitäisi. Toiset tarkistukset liittyvät näihin testimenetelmiin, hyväksymisiin ajoneuvoissa pitää selventää valmistajien roolia suhteessa teknisiin toimijoihin ja kansallisiin viranomaisiin. Ei ole selvää erottamista näiden roolien välillä kaikissa valtioissa. Kun tällaista selvää jakoa rooleissa ei ole, meidän pitää nyt varmistaa, että on avoimuutta ja riippumattomuutta eri toimijoiden välillä lopuksi vielä – Tarkistukset liittyvät markkinoiden valvontaan. Ehdotan, että luotaisiin eurooppalainen viranomainen, jolla olisi budje, oma budjettinsa. Se olisi todellista valtaa. Valvontaviranomainen, sen pitäisi vähintään pystyä vaatimaan kansallisia viranomaisia vetämään takaisin ajoneuvoja, jos epäilen, että niissä on puutteita tarkastuksissa, joita on tehty markkinavalvonnan aikana lopuksi. Sanoisin vielä nopeasti, että aion myös tulevina päivinä, no tuon vielä lisää tarkistuksia, sillä katsoin tarkkaan, mitä tutkimusvaliokunta tai valiokunnat laativat eri maissa, erityisesti Ranskassa. Päätävät suositukset, jotka tietyt raportit tekivät, erityisesti Ranskassa, tulivat kesän aikana ulos – ne ei ole sisällyttää vielä, mutta osa näistä raporteista ja niiden suosituksista ansaitsee tarkistuksensa. Tämä liittyy esimerkiksi siihen, että olisi pääsy ajoneuvojen ohjelmistoihin tarkastusten aikana, sillä vain tällä tavoin voidaan huomata, onko tällaisia huijausohjelmia käytössä. Lähetän teille näitä tietoja lisää, jos se teitä kiinnostaa puheenjohtaja. Tässä kesti hieman yli viisi minuuttia, mutta minusta tämä lausunto, sen pitää täyttää kansalaisten odotukset. Kiitos. Danke sehr. Normal. Kiitos. Yleensä Werner Kuhn saisi puheenvuoron, mutta Robert Sille hänen pitää poistua, joten hän saa ensin puhua. Robert Sille olkaa hyvä. Uh, okay, se, se, se. Kiitoksia puheenjohtaja. Toshinovskin puolesta, joka oikeasti on varjoesittelijä. Haluaisin sanoa muutaman sen tästä mietinnöstä. Autoteollisuudella on merkittävä rooli. Euroopassa kunnetaan työpaikkoja ja kasvua. Dieselgate valitettavasti on asettanut hyvin paljon, on hyvin paljon epävarmuutta tälle alalle. Volkswagenin tapaus ei johtunut tyyppihyväksyntäviranomaisten toimista tai teknisistä ongelmista. Meidän täytyy löytää tasapainoratkaisu nyt valitsevan tilanteeseen. Komission ehdotus sinänsä luo uuden tason valvontaa. Meidän nähdäksemme tämä heikentää jäsenvaltioiden viranomaisten roolia, esimerkiksi tyyppi hyväksyntä viranomaisten vertaisarviointi Pari esittelijämme katsoi, että tämä on poliittinen kysymys, eikä hän tue uutta eurooppalaista valvontaviranomaista, jota esittelijä peräänkuuluttaa. Joshinovski haluaisi kiittää esittelijä tästä tekstistä ja hän jää odottelemaan lisäneuvotteluita asian tiimoilta. Kiitos. Sitten Werner Kuhn. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on tämän tärkeä aihe koko Euroopan talouden kannalta. Ja varsinkin kun se ympäristön suojasta ja terveyden suojasta ja kansalaisista, niin on selvää, että tämä ei rajoitu pelkästään näihin testauksiin todellisissa ajo vaan kyse on paljon muustakin. Korrega Dele viittasi jo keskusteluun emissä valiokunnassa. Tämä on kuitenkin vain yksi osa tätä työtä. Kun tarkastelemme miten suuresta kysymystä on kyse, kun on kyse ajoneuvoina markkinoille pääsystä ja markkinavalvonnasta ja tyyppihyväksynnästä ja kaikista näistä perävaunuista, niin kyse on erityyppisistä ajoneuvoista. Ja perävaunuthan eivät sinänsä vaikuta mutta tietystikin polttoaineen kulutus on silloin suurempaa ja silloin ei voida pitää enää kiinni raja-arvoista. Kiitän Teliä hänen ehdotuksestaan loppujen lopuksi. Me tulemme ottamaan siihen kantaa myöskin. On ehdottoman tarpeellista, että tässä tyyppihyväksyn yhteydessä tyyppihyväksyntäviranomaiset koko Euroopassa ikään kuin saavat kaikki samat työkalut. Avoimuus on äärimmäisen tärkeä, sitä täytyy painottaa. Ja tietystikin auton valmistajien, auton valmistajakin tarvitsevat riippumattoman valvojan, joka voi varmistaa sen, että se mitä auto rakennetaan sisään mukaan, olipa sitten kyse ohjauksesta, jarruista tai muista ja myöskin sähköistä ajärjestelmistä on kunnossa ja nyt yhdessä kohtaan huijattu. Ja valvonta on kerta kaikkiaan tarpeellista. Täytyy varmistaa, että on täysi pääsy auton valmistajan tietoihin. Sama ongelma liittyi PTIhin. Kuka voi varmistaa, että järjestelmän kannalta merkittävät tiedot voidaan julkistaa ilman, että kilpailija saa ne käsiinsä, mitkä tietysti vain julkista, mitkä eivät. Viranomaisen täytyisi pohtia, mitä tietoja voidaan vaatia julkistettaviksi ja mitä ei tyyppihyväksynnän yhteydessä. Tyyppihyväksyntä ei ole lopullinen ratkaisu, vaan täytyy aina välillä uudelleen tarkastaa tilannetta ja ehdoton avoimuus on tarpeellista. Te, päästöjen mittaaminen toisissa ajosuhteissa on tärkeää, mutta rinnakkain tämä kanssa tietystikin Täytyy varmistaa ääriryhmäiset testit, että nekin vaikuttavat tilanteeseen. Silloinkin on raja-arve kyseessä. Eli Eurooppaan tarvitaan tässäkin suhteessa yhteiset kriteerit ja standardeja täytyy tarkastella ja koordinoida yhteistyötä myöskin teknisten palveluiden kesken. Tämä on äärimmäisen tarpeellista hyödyllistä. Toistaiseksi komissio on ollut juuri tällä kannalla. Joka tapauksessa komission täytyy pitäytyä tällä linjalla. Keskustelussa kun puhumme asiasta, täytyy pohtia, haluamme eurooppalaisen superviranomaisen. Pikemminkin katson, että ei tarvita. Mutta selkeä eronteko auton valmistajan ja viranomaisten ja teknisten palveluiden välillä on ehdottoman tarpeellista niin, että ei voi syntyä eturistiriitaa. Rova Teli ehdotti, että pitäisi yhteiset maksurakenteet myöskin. Rakenteiden täytyy olla yhtenäiset, mutta Entä sitten nämä maksut, kun on kyse kilpailutapauksista, niin päästäänkö Euroopassa siihen, että samat maksut voidaan vaatia kaikille? Minun mielestä tämä on problemaattinen kysymys. Tärkeää on yksinkertaisesti se, että Euroopan sisällä on yhtenäiset toimintaedellytykset tuottaa autoja ja että autot voidaan teknisesti tarkastaa ja varmistaa tyyppihyväksyntä ja päästöt mitataan todellisissa ajolosuhteissa, ei pelkästään päästöjä testata todellisissa olosuhteissa, vaan myöskin kaikki muutkin auton osat. Hienoa, että kollega Delin kanssa voidaan vielä keskustella. Hän menee esittelijän mukaan kolmikantakeskusteluihin ja huomista kun on puhuttu, niin toivottavasti tämä tarkoittaa myöskin varjoesittelijöitä ja hekin pääsevät mukaan sitten, kun ryhdytään keskustelemaan asiakysymyksistä muista ryhmistä on kuulunut jo näkemyksiä sen suhteen, että ensin pitäisi odottaa EMIS-valiokunnan työtä ja sitten tämän jälkeen vasta paneutua tyyppihyväksyntään. Ei minusta tämä ole tarpeellista, tämä odottelu, koska me saamme välituloksia myöskin EMIS-valiokunnasta. Sieltä tulee tietoa. Mutta meidän täytyy nyt nopeasti jo ryhtyä toimeen tämän sen suhteen. Euroopassa päivittäin hyväksytään joka päivä tuhansia uusia autoja, ja tätä täytyy harmonisoida ja tekninen varmuus ja turvallisuus täytyy varmistaa ja myöskin päästöjen tutkinta todellisissa ilmansuhteissa, varsinkin kun on kyse NOx-päästöistä. Kiitos seuraavaksi Kristin Ravandalon. Kiitoksia. Tämä on todella, todella ajankohtainen asia. Ja kun meillä on tämä tutkimusvaliokuntakin, on erittäin tärkeää, että, mat- että liikennevaliokunta ottaa tähän kantaa. Olen muuten pahoillani siitä, että liikennevaliokunta antaa vain lausunnon, eikä sillä ole jaettua ähm, toimivaltaa muiden valiokuntien kanssa. Tässä asiassa olen hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, mitä valmistelija Karima Deli sanoi. Haluaisin vielä palata tähän tutkimusvaliokuntaan. Sitten olemme oppineet sen, että sisämarkkinat ilman sääntöjen harmonisointia, erityisesti ilman valvontaa, on katastrofi, josta kaikki kärsivät. Varmastikin ne valmistajat ovat siitä hyötyneet, mutta eivät kuluttajat, eivät kansalaiset. He ovat kärsineet ilmansaasteista. Jälleen kerran on nähty, että tarvitaan enemmän Eurooppaa ja parempaa Eurooppaa. Ei voi olla niin, että takaisin kutsusta kerätetään maittain ja että yhdessä maassa takaisin vedetty auto voisi liikkua toisessa maassa. Ei voida tällaisia järjettömiä toimintatapoja ottaa petostapauksessa. Ei, tyyppi hyväksyntää voidaan hakea siellä, missä on, se on e, halvinta ja missä viranomaiset e, katsovat sormien läpi sääntöjä. Tarvitaan selkeitä harmonisointia sääntöjä, avoimuutta, tarvitaan myös e, Euroopan laajuista valvontaa. Tarvitaan standardisoituja testimenettelyjä, joissa testataan todellisia ajonaikaisia päästöjä ja niitä sovelletaan samalla tavalla ja erityisesti on tehtävä loppu lukuisista eturistiriidoista, joita on koko tämän tyyppihyväksyntäketjun pit- matkalla. Tarvitaan tyyppihyväksyntäjä, jotka ovat katsastuksesta ja valmisteista erillisiä. Tarvitaan myös tehokasta markkinavalvontaa, riippumatonta markkinavalvontaa. on täysin välttämätöntä, että tämä riippumattomuus voidaan taata. Senkin jälkeen, kun tyyppihyväksyntätodistus todistus on annettu, on ajoneuvoja, jotka ovat pitkään liikenteessä ja niiden on noudatettava koko eliniän ajan turvallisuus- ja ympäristönormeja. Tämä pätee erityisesti katsastustoimiin. Paljon painetta on kohdistunut tähän asiaan. Pitäisi toimia eteen nopeasti, odottamatta edes tutkimusvaliokunnan työn tuloksia. Meidän on tärkeää säilyttää näiden linkit. Ei tässä asiassa ei pidä mennä liian nopeasti eteenpäin. On odotettava, että tutkimusvaliokunta antaa oman kantansa. Ja olen oikein iloinen siitä, kun, kun äh, varjoesittelijä hetki sitten puhui tästä samasta asiasta. On todella tärkeää tehdä perusteellista työtä ja saada aikaan sellaisia sääntöjä, joissa huomioidaan kaikki se, mitä tiedämme nyt tänä päivänä ja mistä saamme sel- selkoa. Tässä on kysymys kansalaisten ja kuluttajien luottamuksesta. Kiitoksia. Vielen Dank. Ja George Bach. Kiitos sitten George Bach. Ja, vielen Dank, Herr Fusi. Kiitos puheenjohtaja. Ei tarvitse enää varmaankaan korostaa ihan tärkeyttä ja arkaluontoisuutta. Kollegat tekivät tämän jo hyvin kattavasti ja hyvin Haluaisin vain sanoa, että nyt ei saa heittää lasta pesuveden mukana. On paljon tyyppihyväksyntä viranomaisia, jotka toimivat asetuksen mukaan ja noudattavat lakeja ja sääntöjä. Ne ovat akkreditoituja, niitä valvotaan säännöllisesti. Eli se, mikä puuttuu itse asiassa, olivat epäselvyyksiä varmasti olevassa lainsäädännössä ja aukkoja ja mielestäni sen pitäisi olla päätehtävämme puuttua tähän. Karima ehdottaa tarkistusta 14 tämä avoin toiminta, niin tämä riippumattomuus ja viranomaisista valmistajien välillä, se on minusta täysin tuettavissa. Minusta myös meidän pitää suhtautua hyvin varovaisesti ja Karima poistikin tämän että parlamenttina meillä on huonoja kokemuksia ollut. Sitten kollegat puhuivat uudesta suuresta viranomaisesta, niin kuin Karima se mainitsi 28 tarkistuksessa, mielestäni siinäkin pitää olla hyvin varovaisia. Eurooppainen valvonta kyllä, mutta uusi superviranomainen ja sen perustaminen, no se on minusta kyseenalaista. Yleisesti ottaen sanon, että peer-to-peer vertaisarvio, niin kuin komissio ehdottanut, että yksi maa valvoisi toista. No, sillä tavalla minä ymmärrän Eurooppaa. Siinä mielestäni tuodaan vain sääntelyä, jossa maa voi valvoa toista maata ja se voi luoda konflikteja. mielestäni Eurooppainen valvonta kyllä, muuten ja lopuksi vielä Werner Kuhn puhui perävaunuista. Kaiken kaikkiaan Euroopassa on paljon pk jotka jotka onnistuvat piensarjoja. Ja mielestäni tässä pitää toimia varovaisesti ja pitää ymmärtää, että suuria toimijoita pitää valvoa, mutta ei pidä myöskään unohtaa, että on paljon pieniä, paljon piensarjojen valmistajia ja he, niille pitää tarjota tiettyjä joustoja. Valvot totta kai kyllä, mutta joustoa tarvitaan heidän työhönsä. Kiitos. Kiitos. Sitten Isats Skummelbao. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain välittää pari ajatusta eh, varjostelmista Rikeltä, joka ei tänään päässyt paikalla. Hän sanoi, että kertoisin näistä asioista. Ensinnäkin Alden ryhmänä olemme yhtä mieltä näistä tästä tarpeesta, että tarvittaisiin eurooppalaisia todistuksia eikä kansallisia todistuksia. Tämä ehdotus, joka koskee työn lykkäämistä niin, että EMIS-valiokunta olisi valmis omissa lausunnoissaan, olisi myös tärkeä. Kiitoksia. Danke sehr. Jetzt Ines Ayala Sender. Sitten Ines Ajala-Sender. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen aivan yhtä mieltä kuin täällä on jo muutenkin sanottu. Tässä on turha kiirehtiä ennen kuin erityisvaliokunta on saanut työnsä valmiiksi. Minusta tällaista ei voida hyväksyä toim institutionaalisestikaan. Ja sitten tämä, että emme voineet valiokuntana yhdessä valiokunnan kanssa olla samalla viivalla, niin se on harmillista. Aikaisemminkin olemme euro 5 ja euro 6 asioissa osallistuneet ja tehneet yhteistyötä. Meidän olisi pitänyt taistella niin, että olisimme olleet samalla viivalla. Sitten Delin ehdotuksesta. Minä haluaisin toimia tietyllä tavalla. Mehän emme ole sinisilmäisiä ja tiedämme kyllä, miten tämä teollisuus toimii tällä puolella Atlantia ja toisillakin puolella. Mahtavatko amerikkalaiset olla mitään enkeleitä, jotka meidät nyt ympäristövirastonsa kautta pelastavat? Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ensinnäkään amerikkalaiset eivät tätä asiaa havainneet, vaan ne saksalaiset insinöörit. Ja siksi pitäisikin tarkasta, miksi saksalaiset autot olivat eh, tällaisia Amerikassa eikä havaittu tätä asiaa. Tässä oli selkeä petostapaus. No, tässä nyt ei tarkoituksena ole kuitenkaan, että koko eurooppalaista autoteollisuutta sytyttäisiin Tämä meidän vältettävä. Jotkut tekevät näitä juttuja, tosiaan eivät. Meidän on muutettava, että että tässä on paljon monimuotoisuutta moni, joissakin maissa. Kokoamme pieniä autoja, joilla on paljon pienemmät päästöt ja pienemmät vaikutukset. Esimerkiksi Espanjassa ja haluaisin, että tämäkin otettaisiin huomioon. Niin, että ensimmäisessä vaiheessa vähennettäisiin päästöjä kolme litraisista pienillä autoilla. Tämä on se ensimmäinen vaihe. Jos nyt mennään sellaisiin ratkaisuihin, niin jos nyt puhutaan pienistä autoista, joilla on pienemmät va- vaikutukset, nyt emoyhtiö, emoyhtiössä on vaikeuksia, kun siellä tehdään toisen tyyppisiä ratkaisuja. Kyllä meidän pitäisi aika varovasti näitä ratkaisuja tar- tarjota. Yhdysvalloissa myös Tesla joka myy hirmuisien valtiotukien avulla ja käymme heidän kanssaan kilpailua. On myös sähköauto, mikä on hieno juttu sinä päivänä, kun, kun polttoainekin tulee niin vihreällä tavalla kuin mahdollista. Nythän näin ei ole. Kyllä strategiset päätökset teollisuudessa liittyvät myös kansallisiin päätöksiin. Kun Euroopassa tehdään päätöksiä ja pohditaan eurooppalaista uutta viranomaista, niin ensinnäkin se on aika vaikeaa. koska kilpailutilanteessa on tässä kuluttajat toki hyötyvät ja luodaan mahdollisuuksia työntekijöille. Ja toisekseen meillä on näitä teollisiin salaisuuksiin ja innovointikykyyn liittyviä ongelmia, ja näitä on suojeltava. Tämä peer-to-peer ei minusta vaikuta hyvältä ajatukselta. Nämähän ovat strategisia kansallisia päätöksiä. Me tiedämme tämän kaiken, kaikki kyllä. Sitten näistä ratkaisuista haluaisin, että keskittyisimme siihen, että mahdollisimman pian voitaisiin edetä ja hyödyttää tällaista progressiivista. Pian pyrittäisiin vähentää kulutusta ja vähentää typpioksidien päästöjen vaikutuksia. Euroopassahan olemme päässeet paljon eteenpäin. Hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä tämä on oikein hyvä asia. Nyt pitäisi edistää typpioksidien päästössä ja nyt sitten jos isketään teollisuuteen ja varannetaan työpaikkoja, niin meidän olisi löydettävä nopeasti ratkaisuja, kuinka näitä, näitä, näitä vähennyksiä saadaan aikaan keskipitkällä aikavälillä pienten moottorien kanssa. Tarvitaan äh, myös pienellä skaalalla mahdollisuuksia, niin että nopeasti saataisiin käyttöön kuluttajille ja tällaisia mahdollisuuksia sitten pitkällä aikavälillä tarvitaan rakenteellisia uudistuksia mutta eihän se nyt yhdessä yössä tapahtu ja samalla sitten tehdään selväksi suuri osa Euroopan taloutta. Ja näinhän sitten Atlantin tosiaankin puolella saattaa käydä. Kiitos sitten seuraavana Koh. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota siitä, että se on tehnyt ehdotuksen markkinavalvonnasta arvan osalta. Tästä ei saa tulla lisäkustannuksia kuluttajalle. Kiittäisin myöskin esittelijää Karina, erittäin hyvin tehdystä työstä. Yhdessä kohdalla on kuitenkin erittäin skeptinen, kun hän ehdottaa uutta eurooppalaista valvontaviranomaista. Tästä on jo pari kertaa täällä puhuttu jo tänäänkin. Esittelijä viittaa usein ottaisen Volkswagenin. Toivon, että tässä nyt ei ottaisi, otettaisi yhtä että autovalmistajan silmätikuksi. En sano tätä siksi, että olen saksalainen, vain siksi, että olette tavasti lukuisia autonvalmistajia, jotka ovat toimineet hieman epäkelua tavalla tai jopa huijanneet. Pidän hyvänä esittelijän kantaa siitä, että pitää selkeästi määritellä vastuu autonvalmistajan ja viranomaisten välillä ja juuri tämä selkeä eron teko eri vastuualueiden suhteen on äärimmäisen tärkeä avoimuudenkin vuoksi. Sitten olisi yhtenäiset maksut eri jäsenvaltiossa. Mm, Tässä suhteessa olen hyvin epäileväinen. Tämä saattaa olla tavoitteiden vastaista, koska tulee vaarana, että mikäli maksut ovat eri suuruisia, silloin tulee tällaista shoppailu missä on halvinta lupamenettelyn suhteen minun mielestäni viiden vuoden ehdotus, joka komissiolle tulee, on liian lyhyt hyväksyntä puolella. Minun mielestäni tämä viisi vuotta on aivan lyhyt aika. Minä aion tähän tarkistuksia. Kiitos, Tön Ertuk. Thank you very much. Kiitos. Ensinnäkin varjoistelijan kanta rapina. Tästä on ottaa meidät sosiaalisesti varjostelija, mutta tapauksessa sitten tämän ja sen jälkeen, että Christian Revolt puhuu sosialistien puolesta. Aina ei tiedä, mutta kertokaa etukäteen. Selvä. Sitten esitän omat ajatukseni tästä aiheesta. Me too. Come on, speak, boss. Kommentti mikrofonin ulkopuolelta. Yes, I, I would like to follow, uh, the, the, um, present now the statement of... Sitten nyt Grappinin la- tekstin. Hän sanoi, että Euroopan tyyppihyväksyntäviranomaisen perustaminen, kuten ymmärsin lausuntoluksesta, on hyvä ajatus, mutta se vaatisi budjettia ja erityistä asetusta. Minä tuen tätä käsitettä, mutta en usko, että tyyppihyväksyntää viranomainen voidaan perustaa tämän asetuksen myötä samalla en voi tukea ajatusta siitä, että olisi viranomainen tai virasto, joka vastaisi siitä, että hyväksytään delegoituja säädöksiä. Artiklan 290 SEOT-sopimuksessa sen mukana ainoa toimielin, joka voi hyväksyä delegoituja säädöksiä, on komissio. On tarpeen, että tilintarkastustuomioistuin tai jokin muu elin komissiossa – suorittaisi tarkastukset tyyppihyväksymisviranomaisista jäsenvaltioissa, kunnes eurooppalainen viranomainen on saatu perustettua. Tarkastukseen pitäisi kohdistua sekä viranomaisiin jäsenvaltioissa, että varustetaan tämä suorittakoon ja lain mukaan, mutta myös se liittyy jäsenvaltioiden toimintaan ja siihen, että sovelletaanko lakeja oikein. Parempi koordinointi tyyppihyväksyntäviranomaisten välillä jäsenvaltioissa on äärimmäisen tärkeää yhteinen tutkintakeskus vastaa Euroopan komission tiedeasioista. Siellä on tiedemiehiä, jotka tekevät tutkimusta, jotta voidaan tarjota riippumatonta tieteellistä neuvoa ja tukea EU-lainsäädäntöehdotuksia varten. Tämä keskus voi tehdä riippumattomia testejä saman aikaan kuin mitä tyyppihyöksyntäviranomaiset tekevät jäsenvaltioissa – käyn läpi tekstin tarkkaan ja keskustelen siitä ryhmän jäsenen kanssa, että on tunnistaa sopivimmat tarkistukset, ettei asta liikaa taakkaa pienille yrittäjille ja että taataan turva kuluttajille ja turvallisuus siihen. Hänen lausunto päättyy ja nyt sitten haluaisin sanoa pari sanaa omasta puolestani. Sillä on yksi, tai olen mukana tässä tutkintavaliokunnassa mielestäni tärkeimmät asiat tässä valiokunnassa, emisvaliokunnassa, ovat kolmenlaisia. Ensinnäkin valvonta, avoimuus ja jälkitarkastukset, tehdäänkö niitä vai ei. Sitten pitää puhua äidinkieltä, se on helpompaa minulle. Regarding this technical... Puhua saksalaisista teknisistä kysymyksistä niin tyyppihyväksymisviranomaisten yhteistyö jäsenvaltiossa se pitäisi tapahtua korkealla tasolla samalla tavalla ja sitä pitäisi valvoa paremmin. Eurooppalainen viranomainen ajatus siitä on hyvä ja toivottavaa, mutta jäsenvaltiot pitää sitoa tähän myös mukaan. Ja tyyppihyväksymisen tulokset ja markkinavalvonnan tulokset, minusta ne pitää olla julkisesti saatavilla jotta nämä epäsäännöllisyydet ja laittomuudet ja rikkomukset tulevat ilmi minusta. Se on myös edellytys paremmalle jälkitarkastusmahdollisuudelle. Tarvitaan riippumattomia kolmansia toimijoita. Se on tärkein kolmannet toimijat, riippumattomat sellaiset, että tällä hetkellä puuttuvia teknisten tietojen takia tätä ei voida tehdä. Ja se pitäisi korjata. Yleisesti ottaen askel direktiivistä kohti asetusta on oikea ja 28 eri tyyppihyksyntää viranomaista suorittavat 28 eri toimintaa sen takia se luo eri laatustandardeja, se ei ole enää kestävää ja siirtävää. Ja me kaikki varmasti samaa mieltä, että se on saanut aikaan sen, että tämä skandaali koettiin tällä tavoin. Paljon on vielä tehtävissä. Kiitos. Kiitos. Haluan itsekin vielä puhua Täällä puhuttiin työpaikkojen vaarantamisesta, sanoi Ines Ajala Sender. Kuka ne on vaarantanut työpaikat? Ajoneuvon valmistajat. Ne vaaransivat työpaikkoja. Ne rikkoivat yrityksensä, he petkuttivat, petkuttivat ihmisiä, eh, asettivat heidän elämänsä riskinalaiseksi ja niin edelleen. Tähän asti yksikään niistä ei löytynyt oikeuden eteen kukaan, ei ole joutunut vankeuteen mitään, ei ole vielä tapahtunut, vaan keskustellaan. He ovat kaikki suojeltuja, koska totta kai oli yhdistelmä siitä, että oli ajoneuvovalmistajia ja poliittisia järjestöjä, joiden olisi pitänyt valvoa tätä. On täysin oikein. Tässä on kyse vain Volkswagenista, niin kuin Dieter sanoi, hän on oikeassa. Tässä on kyse lähes sadoista ainevalmistajista Euroopassa, jotka petkuttivat. Ja on myös oikein, että insinöörit, ovat saksalaisia insinöörit, jotka viittasivat tai selvittivät tämän, mutta he eivät menneet USAan Atlantin yli ja, ja sanovat siellä, että hei täällä on petkutettu vain, he olivat ensin täällä, he olivat Saksassa, ilmoittivat asioita Saksan hallitukselle, olivat komissiossa ja sanovat komissiolle tästä viisi kuusi vuotta sitten, ja mitään ei tapahtunut. Sen vuoksi meidän pitää nyt yrittää johtopäätöksen, ja minä tiedän tämän Volkswagenista, että 300 eurolla per auto olisivat voineet pitäytyä näissä raja-arvoissa. Nämä 300 euroa he säästivät, mutta kuitenkin nyt rangaistuksen myötä menettivät miljardeja. Sen saivat oikeutetusti. Jos se nyt olisivat vain pitäytyneet laissa, aikaisemmin olisi tullut halvemmaksi. Sitähän jokainen kansalainen vaasi, olisivat säästäneet paljon rahaa siis. Ja heillä imakonsakin olisi parempi. Ilmeisesti kaikki tiesivät, kun ensimmäinen skandaali tuli ilmi, kaikki vai, muut vaikenivat hän olisi niin, että hei, ne ovat kamalia, me pitäydymme laissa, mutta näin ei käynyt. Sen takia oli selvää, että muutkin olivat mukana. Italia, Ranska, Saksa, sillä ei ole väliä mikä maa. Kaikki huijasivat, sen vuoksi tämä ei saa toistua. Se on täysin selvää. Ja ainahan on sanottu, että miksi pitää olla riippumattomia instituutioita. No, ei sen tarvitse olla mikään valtavan iso eurooppalainen viranomainen. Se on aina vasta-argumentti, kun Eurooppa jotain vaatii, mutta kompetenssi pitää olla, jotta voit tehdä nämä pistotarkastuksia. Jos se ei mene näin, niin sitten oikeutetusti heidän, heidän pitää sanoa, että tämä ei pidä paikkansa. Riippumattomat ympäristöveronsa tähän asti osoittivat tästä, että itse asiassa se on valtion tehtä, valtion tehtävä. Paljon puhuttiin riippumattomuudesta. Jokainen puoltaa sitä, mutta yksi asia kuuluu siihen. Tarvitaan myös rahoituksellista, taloudellista riippumattomuutta viranomaiselle, sillä oli niin Euroopassa aikaisemmin, että oli tiettyjä autotyyppejä, jotka ajoivat Luxemburgin, tietyt Ranskaan, tietyt Saksaan, ja sitten oli kilpailu kenellä on alhaisimmat arvot. Ja jos instituutti on taloudellisesti riippumaton ja on valmistettu, että minun luokseni, niin sittenhän en ole tiukka. Hän sanoi, että huomenna ei tule enää ketään ja että minun pitää eri sanoa minun työntekijäni sen takia, niiden pitää olla täysin riippumattomia ja jos sitten per, jos per myyty auto Euroopassa yksi euro, no tiedän Saksasta yksi euro menisi tähän, tähän to, toimijaan, niin sitten meillä olisi riippumaton laitos taloudellisesti. Jos tämä ei onnistu, niin sitten riippumattomuus voidaan unohtaa. Tarvitaan taloudellista riippumattomuutta, sama kuin TYV Saksassa katsastaja. Se on taloudellisesti riippumaton sen takia silloin sanoa, että tämä auto ei saa ajaa enää metriäkään, tämä on ok, tämä pitää korjata toisaalta. Sen takia tarvitaan institutionaalista riippumattomuutta ennen kaikkea taloudellista riippumattomuutta, sen pitää olla täysin selvää, muuten tämä toistuu. Ja sitä ei halunne kukaan, että tämä toistuu. Jotkut unelmoivat siitä, että tästä ei jäädä enää kiinni, tehdään samalla tavalla, mutta se ei saa olla meidän toimintamme eikä tietysti Nyt komissio saa puheenvuoron. Johanna Tsikovska, DigiGrow-pääosasto. Thank you very much, Mr. Chairman, and good morning, everyone. First of all, I would... Kiitoksia ja huomenta kaikille. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä mm, eh, mietintöesityksestä. Komissio pitää tätä luonnoksena ja tarkistukset todella eh, menevät, tämä luonnos ja tarkistukset menevät samaan suuntaan kuin komission oma luonnos. Meidän tarkoituksena on varmistaa se, että tyyppihyväksyntäjärjestelmä on vankempi ja tehokkaampi Euroopassa – ja uskottavampi varsinkin. Uskomme, että tämä lausunnon teksti vastaa näitä tavoitteita ja olemme oikein tyytyväisiä siitä, että nämä tarkistukset ovat sellaisia kuin ne ovat suuremmaksi osaksi. Aivan yhtä tärkeää on se, että komissio, parlamentti ja tämä valiokunta lähettää samaan selkeän vahvan merkin siitä, että Järjestelmä on perusteellisesti uudistettava ja näinhän tässäkin lausunnossa tehdään. Emme puhu ainoastaan pienistä muutoksista, vaan kokonaisjärjestelmän muutoksesta. Uskomme, että tällainen selkeä viesti valiokunnalta on erittäin tärkeä ja siksi olemme tähän tyytyväisiä. Emme mene tarkistusten yksityiskohtiin tänään, vaan haluaisin vain kiinnittää huomionne muutaman ehdotuksen, muutamiin tarkistuksiin, joita olette ehdottaneet ja joita varmastikin voimme tukea. Voimme tukea kaikki niitä tarkistuksia, mitkä menevät siihen syyntäen, että lisätään avoimuutta ja parannetaan tyyppihyväksyntään prosessin eri toimijoiden roolia. Ympäristön tietoisuus on myös tärkeää meille. Se heijastuu useissa tarkistuksissa. Olemme sitä mieltä, että tämä on aivan oikea tapa toimia. Ympäristöhuolia on korostettava juuri näin. Sitten viimeiseksi mark- markkinavalvonnan ja täytäntöönpanon menettelyjen vahvistaminen on tärkeää. En siis mene nyt yksityiskohtiin, mutta olemme sitä mieltä, että nämä tarkistukset ovat oikein hyviä. Olemme valmistelijan ja valiokunnan käytettävissä niin, että voidaan vielä hieno säätää ja tarvittaessa tiettyjä kohtia. Täällä on muutama asia, joita haluaisin vielä korostaa ja niissä komissiolla on tiettyjä huolia. Ensimmäinen niistä liittyy siihen, että perustettaisiin riippumaton valvontaviranomainen. Me olemme ehdottaneet sellaista valvontajärjestelmää, riippumatonta valvontaa, mikä riittäisi siihen, että markkinavalvonta hoidettaisiin jäsenvaltiossa. Komissiossakin voimme tietenkin tehdä tarvittavan osuuden. Olemme yhtä mieltä tästä riittävästä riippumattomuusperiaatteesta, niin kuin valmistelija korosti, mutta riippumattomuus on vain yksi ehto. Tarvitaan myös budjettia, tarvitaan henkilökuntaa ja ajoitusta, aikaa. Olemme sitä mieltä, että riippumattomuus on selkeämmin otettava mukaan järjestelmään, mutta myös instituutioiden tasolla. Sitten toinen huoli koskee ehdotuksen ajoitusta. Olemme oikein tyytyväisiä emisvaliokunnan työhön ja sen löytöihin, mutta haluaisin vedota vielä kiireellisyyteen. Me puhumme nyt kokonaisen järjestelmän uudistamisesta. Se ei tällä hetkellä toimi. Niin kuin itsekin sanoitte, se ei ole riittävän, eh, riittävällä tavalla huomioinut kuluttajia, joten viivästykset eh, eivät ole toivottavia. Emme puhu siitä, että pitäisi kiirehtiä tai että pitäisi kiirehtiä laadun kustannuksella, mutta kyllä on tärkeää, että, että tämä ehdotus saataisiin mahdollisimman nopeasti valmiiksi. Sitten vielä lopuksi päästöjä koskevat säännöt. Mielestämme tarvitaan muutoksia, mutta tyyppihyväksyntämenettely ei ole oikea kohta, jossa puututaan näihin estolaitteisiin ja, ja moottorin suojastrategioihin. Näihin hän on jo puututtu asetuksissa, jotka käsittelevät näitä päästökysymyksiä ja kyllä nämä kaikki sieltä hoituvat. Olemme todella valiokuntanne käytettävissä niin, että löydetään mahdollisimman hyvät sanamuodot ja ratkaisut näihin huoliin, mutta kaiken kaikkiaan tuemme tätä lausuntoa vahvasti. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt valmistelija saa vielä puheenvuoron. Monsieur le Président, mais... Puheenjohtaja, arvon kollegat, olen iloinen siitä, että komissio tänä päivänä sanoo, että tässä täytyy toimia nopeasti. Komission passiivisuus on kestänyt jo vuosia tämän asian suhteen. Ja tämä on ikävä juttu, todella ikävä. Minä sanoisin, että tämä on erittäin tärkeä aihe. Joten Mikäli tarvita aikaa, silloin aikaa täytyy sen käyttää. Ei lainsäädäntöä noin vain voi laatia. Ja sitten yhtäkkiä sitten taas törmätä skandaliin. IMKO ja en, Envi valiokunnat ovat mukana tässä. Ja tämä skandaali, joka paljastui päästöjen osalta, osoitti, että mikäli valvonta ei ole tehokasta, ja sehän osoittautui tehottomaksi NOx-päästöjen suhteen, niin mikäli valvonta ei toimi NOx-päästöjen osalta, ja, ja kun on kyse moottorin muista normeista ja päästönormeista, niin niihin ei päästä. NOx on myöskin terveyden kannalta. No, Onko päästä myöskin terveyden kannalta suuri skandaali? Hyvät kollegat, te kaikki sanoitte pari tärkeää asiaa, kun on kyse valvonnasta ja riippumattomuudesta. Nyt kaksi tärkeää sanaa. Ja puheenjohtaja otti myöskin taloudelliset vaikutukset huomioon. Minun, minun mielestäni me emme voi sallia sitä, että valvonta pettää. Minä kuulin, mitä komissaari Verhoiken sanoi edellisessä emisvaliokunnan kokouksessa. Voin vakuuttaa teille, että tänä päivänä nyt esitän kysymyksen Haluaisin suuntaa kysymyksen komission puolelle ja kysyisinkin, onko komissio riippumaton toimissaan. Uskon, että te olette aivan oikeassa, kun te sanotte, että avainkysymys täytyy määritellään niin, kuka on takuumiehenä, kuka varmistaa, että lupamenettelyt kunnossa ja todellisissa ajolosuhteessa mitataan asiat, koska tämä on suuri haaste, juuri tämä mittauspuoli. ennen muuta haluaisin vielä palata mitä johto, siihen, mitä johtopäätöksiä tästä voidaan tehdä. Emme voi enää hyväksyä sitä argumenttia, joka on esitetty kielletty ja että ihmiset menettävät työpaikkansa, mikäli autoala joutuu vaikeuksiin. Mitä tähän voi sanoa? Voisin sanoa, että palkansaajat autoalalla ovat uhreja, tämän skandaalin uhreja, johon auton valmistajat itse ovat ryhtyneet. Ihmiset ovat nyt vaikeuksissa. Siinä on käytetty huijausohjelmistoja hyväksi. Ja nyt sitten palkansaajat saavat tästä kärsiä. Nyt se siirtyä tulevaisuuden polttoaineen vetyyn ja muuhun, mutta ei tähän haluta mennä. Valitettavasti palkansaajat ovat tässä ensimmäisenä uhreja, koska tässä on toimittu passiivisesti. On pyritty peukalta ja nyt nähdään, mikä lopputulos tästä on jäänyt. Keskustelu on hyvinkin kiivasta ja muistan, että hyvät kollegat, tämä skat ei koske vain Volkswagenia, vaan ylipäänsä auton valmistajia. Dieselgate Euroopassa osoitti meille lainsäätäjille, että olemme kyvyttömiä osoittamaan, että Eurooppa pystyy antamaan normeja, joita kunnioitetaan. Ja toinen asia, kuluttajan oikeuksista ei pidetä kiinni. Kuluttaja suoraan sanottuna sahattiin silmään tässä asiassa. Ja mielestäni tämä nyt riittää. Nyt täytyy saada kerta kaikkiaan tämä loppumaan. Meidän täytyy nyt osoittaa, että Eurooppa todellakin suojelee kuluttajia ilman saastumiselta ja suojelee heidän terveyttään ja ympäristöään. Tämä täytyy nyt osoittaa. Kiitos. Tarkoitukset pitää jättää 13. syyskuuta kello 12 mennessä. Näin ollen kokous päättyy, mutta jatkamme kohta suljetuin ovin. Koordinaattorin kokous alkaa pian.